Tervetuloa kaikille. Tervehdys kaikille ja kiitän teitä, että olette läsnä, olette tulleet tähän tapaamiseemme. Haluan kiittää Marek Shrinskia, joka on puheenjohtajavaltion edustaja. Hän on tehnyt kovasti työtä ympin uudistamiseksi ja ottanut mukaan keskusteluihin myös parlamentin ja, parlamentin ja komission. Tämä on kolmas tapaamisemme, jonka valiokuntamme järjestää tänään. Meillä on useita puhujia, jotka esittävät omia näkemyksiään ympin uudistumisesta. Ja jälleen kerran kolme toimielintä pääsevät yhdessä keskustelemaan yhteisen maatalouspolitiikkamme tulevaisuudesta. Yhteistyöhengen tähden haluan, hyvässä yhteistyössä haluan kertoa teille, että kuulemme tässä ensin neljä puhetta ja sen jälkeen Ähm, toivottavasti tämän kuulemistilaisuuden jälkeen me voimme antaa maatalousväestölle niitä vastauksia, joita he toivovatkin. <clears throat> Olemme usean otteeseen korostaneet sitä, kuinka, äh, parla, kuinka, kuinka parlamentti pitää tätä yhteistä maatalouspolitiikan uudistusta tärkeänä ja toivoo, että se saadaan aikaan nopeasti. Äh, kun ajatellaan, miten Euroopan unioni on toiminut viimeksi kuluneiden 20 ajan. Me olemme pyrkineet me olemme pyrkineet ottamaan näiden 20 vuoden jälkeen uusia haasteita ajassa, ajalla, aikoina, joissa meillä on vähemmän resursseja. Me keskustelemme tänään elintarviketurvallisuudesta. Elintarviketurvallisuus on äärimmäisen tärkeä ongelma. Sitä on usein yleen katsottu, väheksytty meidän täytyy parantaa resurssien jakautumista pohjoisen ja etelän välillä. Kun ajatellaan äh, globaaleja maailmanlaajuisia äh, elintarvikemarkkinoita, niin siihen, tähän asiaan täytyy kiinnittää huomiota. Tästä äh, saimme muistutuksen myös G20-kokouksessa. Maatalousala on edelleenkin erittäin tärkeä talouden ala. Sen tulee voida varmistaa jatkossakin Ähm, elintarvikkeiden tuotanto ja raaka-aineiden tarjoaminen äh, teollisuudelle. On erittäin tärkeää, että Euroopassakin voimme takaa laadun ja elintarvikkeiden turvallisuuden. Se on erittäin tärkeä osa tätä eurooppalaista sosiaalimallia. Samanaikaisesti kun ajatellaan kuinka monia työntekijöitä maatalousalalla on, meidän maatalouspolitiikan täytyy tarjota tai pitää huoli siitä, että pystymme torjumaan ilmastonmuutosta, pystymme parantamaan sosiaalista koheesiota ja otamme huomioon myös ympäristö, äh, ympäristötavoitteemme ja EU 2020 e strategian. On erittäin tärkeää, että maatalousalakin on kestävää. On erittäin tärkeää, että voimme maanviljelijöillemme tarjota sellaisia välineitä, joiden avulla he voivat vastata näihin tärkeisiin haasteisiin. Heidän täytyy tuottaa enemmän, saastuttaa vähemmän. Me emme saa äh, tuhlata. Tämä on yksi meidän perusperiaatteemme. Tämä on meidän johtotähtemme, kun teemme tätä uudistusta. Ja äh, Komissio on tehnyt ehdotuksensa ja neuvoston ja parlamentin täytyy komission ehdotuksen perusteella tehdä hyvää yhteistyötä niin, että saamme aikaan sellaisen ympin, joka vastaa globaaleihin muutoksiin. Lissabonin sopimus tuo ympin yhteispäätösmenetelmän piiriin ja antaa parlamentillekin toimivaltoja, jotka tekevät koko Euroopasta demokraattisemman ja tällä tavalla myös kansalaisten näkemys tulee edustetuksi. Kun ajatellaan eurooppalaista päätöksentekoprosessia, niin, tämä, niin voidaan todeta, että Puola puheenjohtajavaltiona on kantanut erittäin kor- tärkeän korren kekoon. On puhuttu muun muassa maitopaketista, ja tämä uudistus saatiin hyväksytyksi ensimmäisessä käsittelyssä ja tämä olikin erittäin hyvä paikka parlamentillekin yhteispäätösmenettelyn myötä saada aikaan hyvä teksti. Ne raportit, joita, joista tämä, tai mietinnöt, joista tämä valiokunta on ollut vastuussa, lainenin ja Dessin mietinnöt, mm, ne ovat osoittaneet, että parlamentin ääni on tärkeä ääni, ja toivottavasti tulevina kuukausina voimme jatkaa tätä tärkeää kekon kantamistamme. On erittäin tärkeää, että keskitymme siihen, että YMP on tulevaisuudessa yksinkertaisempi ja käyttäjäystävällisempi erityisesti kun ajatellaan kriisin kourissa olevia maita ja sitä, millaiset vaikutukset tällä on ollut markkinoille. Meidän täytyy toimia niin, että meidän täytyy toimia niin, että voimme tukea komissaari Cholosia ja toivottavasti saamme aikaan piakkoin yhteisymmärryksen sopimuksen, sellaisen sopimuksen, jonka avulla voimme saavuttaa ne tavoitteet, jotka me kaikki jaamme. Halutaan yksinkertaistaa välineitä, instrumentteja, pyritään vähentämään riskejä, pyritään parantamaan, edistämään yhteistä hyvää, yhteisiä julkishyödykkeitä. Toivotaan, että mm, voimme käydä tätä keskusteluamme avoimesti, avoimessa hengessä. Ja minun mielestäni tällainen avoimessa hengessä käyty keskustelu on välttämätöntä. Meidän on myös muistettava, että meidän tehtävämme on toimia maaseudun kehittämiseksi. Joskus toimet joskus kehityskulut ovat olleet äh, kitkeriäkin, mutta jos me para, para, onnistumme parantamaan sekä maatalouspolitiikkaa että maaseutua kehittämään sitä, se hyödyttää kaikkia, myös muita kansanosia kuin maanviljelijöitä. Äh, tarkoituksemme on äh, odottaa Haluamme odottaa komissiolta hyviä ehdotuksia, mutta me emme voi täällä tässä valiokunnassa tehdä päätöksiä, emmekä äänestää mitään ennen kuin olemme saaneet tiedon seuraavista rahoituskehityksistä, siitä kuinka paljon rahaa on saatavilla. On erittäin tärkeää, että määritellään, kuinka paljon meillä on varoja ennen kuin voimme lyödä lukkoon päätöksiä. kun ajatellaan maatalouden vihertämistä, aktiivisen maanviljelijän määritelmää ja muuta. Kaikesta tästä täytyy tehdä päätös ja syventää keskusteluitamme, jotta voimme saada aikaan hyvän uudistuksen. Tämä, toivottavasti tämän päivän keskustelut ovat omiaan avittamaan tätä keskustelua, jota käydään. Ja tulemme kuulemaan tärkeiden puhujien puheenvuoroja tänään. Ja toivon, et, haluan nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää kaikkia niitä kollegoita ja ystäviä, jotka haluavat osallistua tämän päivän keskusteluihin. Toivottavasti saamme aikaan hyvää työtä, sellaista työtä, joka on hyödyllistä sekä maanviljelijöille että kaikille Euroopan kansalaisille. Ja nyt annan puheenvuoron komissaari Cholosille. Kiitos Paolo tästä esityksestä tai alustuksesta. Nyt siis meillä on tässä kolmas konferenssi Meillä on ollut jo kolme konferenssia Puolan puheenjohtajan kanssa, Euroopan parlamentin kanssa ja komission kanssa, joka on järjestetty komission lainsäädäntöehdotuksen käynnistämisen jälkeen. Eli muistutan teitä, että parlamentti on järjestänyt tässä samassa salissa konferenssin, jossa keskustelimme komission ja maatalousministerin kanssa ja puheenjohtajavaltio Puola on hiljattain järjestänyt konferenssin eri järjestöjen kanssa, jotka ovat maatalousalalta ja myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja komissio ehdottaa, että nyt keskustellaan erityisesti sellaisista analyyseistä, joita asiantuntijat ja tiedemaailman edustajat ovat tehneet tästä uudistuksesta. Eli nyt tämän konferenssin myötä me siirrymme uuteen vaiheeseen, joka on tämän ehdotuksen syventämisvaihe. Ja tämä ehdotus on hyvin johdonmukainen, koska siinä puhutaan erityyppisistä yhteisen maatalouspolitiikan aloista on sanottu erila- saatu erilaisia reaktioita ja me tarvitsemme todellakin aikaa, jotta voimme syventää tätä ehdotusta ja voimme saada yhteyksiä eri toimijoiden välillä, jotta voimme sitten tehdä päätelmiä ja saamme erittäin hyvää analyysiä aikaiseksi. Ja tällä hetkellä jo joidenkin kuukausien ajan, kun tätä ehdotusta on käsitelty, niin meillä on ollut keskusteluja, aivan kuten paolo sanoi, meillä on ollut keskusteluja parlamentissa ja komissio on pyrkinyt syventämään tätä ehdotusta sen sisällön osalta. Ja lisäksi meillä on ollut keskusteluja työryhmissä, neuvostossa, joten nyt voimme nähdä, hieman tarkemmin, että mistä tässä ehdotuksessa on oikein kysy, kyse. Tiedemaailma ja asiantuntijat ovat tulleet kuulluksi tässä uudistusprosessissa jo alusta asti, koska alusteluvaiheessa järjestettiin keskusteluja viime vuonna ja se perustui hyvin paljon niihin ajatuksiin, jotka esitettiin eri keskusteluryhmissä asiantuntijoiden ja yhdistysten puolesta ja myös taloustieteilijät ja asiantuntijat ovat olleet tässä keskustelussa mukana mutta tiedemaailmat ovat tulleet kuulluksi myös eri komission osastojen järjestämien vaikutusarviointien osalta. Ja tässä on saatu erilaisia tuloksia näistä vaikutusten arvioinnista. Nyt tänään jälleen kerran käydään keskustelua tästä ehdotuksesta ja se saa ehkä uutta näkökulmaa ja perspektiiviä. Ja epäilemättä nämä analyysit auttavat meitä paremmin ymmärtämään tämän ehdotuksen sisältöä ja lisäksi saamme ehkä uudenlaista näkökulmaa, hieman laajempaa näkökulmaa kuin mitä tästä muuten saataisiin. Ja meidän ei pidä unohtaa, että me, meidän tavoitteenamme on se, että katsotaan mikä on toivottavaa ja mikä on tehtävissä. Ja nämä kaikki elementit pitää ottaa huomioon aina pyritään saamaan aikaan kompromissi. Ja tämä on ikään kuin puolivälitie sen välillä, että mikä, mitä toivotaan ja mikä on tehtävissä. Ja tämä liittyy tietysti tai johtuu myös budjettirajoituksista, että mitä saamme aikaan. On selvää, että tässä ehdotuksessa on tietty avaintekijä, joka tulee tietystä tieteellisestä analysoinnista ja tässä pyritään siis keskittymään yhteisen maatalouspolitiikan kilpailukykyyn. emme halua vain tuottaa enemmän ja paremmin vaan haluamme myös tuottaa niillä resursseilla jotka ovat rajoitettuja ja pyritään samalla ottamaan huomioon tarpeet ja luonnon resurssit. Se on erittäin tärkeää. Kilpailukyky maatalousalalla sen pitää olla kestävää ja tämä mekanismi, jolla pyritään turvaamaan kilpailukyky, sen pitää olla mukana ja ymmärrettynä niiden puolelta, jotka antavat näitä resursseja ja rahaa tähän prosessiin. Eli tämä on se, mitä me pyrimme tekemään ja mitä me pyrimme ottamaan huomioon kun olemme tehneet tämän lainsäädäntöehdotuksen. Lisäksi meidän pitää antaa uutta näkökulmaa maanviljelijöille ja tuottajille, kun ajattelemme markkinoita ja myöskin maata, koska yhä enemmän kilpailukyvyn rakentaminen tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin yhteydessä Euroopan unionihan on nyt laajentunut, siinä on yhä enemmän jäsenvaltioita, joten meidän pitää toimia siten, että maanviljelijät ovat toimijoita ja päättävät omasta tulevaisuudestaan talouden osalta ja talo, myöskin muiden asioiden osalta. Eli maanviljelijät ja organisaatiot pyritään ottamaan mukaan tähän prosessiin ja tähän pyritään ottamaan huomioon myös maa Meillä on inhimilliset resurssit ja maaresurssit, jotka pitää ottaa huomioon ja jotta voimme taata tämän yhteyden maan ja tekijöiden kanssa, meillä on myös maaseudun kehittämispolitiikka ja lisäksi pyrimme ehdottamaan parempaa koordinointia muiden rahoitusvälineiden kanssa tai yhteisön politiikkojen kanssa jotka takaavat tämän maaseudun kehittämispolitiikan onnistumisen. eli yhteinen maatalouspolitiikka on kytköksissä näihin rakenteellisiin välineisiin. eli tässä vain muutamia elementtejä joista halusin muistuttaa. Eli meillä on tässä asiantuntijoiden puheenvuoroja tulossa. Ja Silva teille kertoo lisää siitä, miten tämä keskustelu etenee. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää Puolan puheenjohtajakautta kaikesta työstä, jota neuvostossa on tehty tämän YMPn osalta. Tämä on ollut erittäin hyvää ja tehokasta työtä. Myöskin Tanskan puheenjohtajakausi on ollut tässä mukana toiminnassa ja seuraavien kuukausien aikana pystytään, pyritään sitten syventämään tätä prosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentilla on täydet toimivaltuudet tällä alalla ja Agri-valiokunta -val -val on jo alkanut työskennellä tämän asian parissa ja varmasti tehdään oikeudenmukaisia päätöksiä ja sellaisissa määräajoissa, jossa näitä tarvitaan. Eli nyt annan puheenvuoron takaisin Marek, tai puheenvuoron Marek Saviskelle ennen kuin aloitamme keskustelun. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitoksia, arvoisa puhemies, komission jäsen, parlamentin edustajat. Hyvät naiset ja herrat ja arvoisat professorit, hyvä yleisö. Haluaisin kiittää teitä lämpimästi puheenjohtaja De Castro ja myöskin parlamentti haluaisin kiittää siitä, että te olette ottaneet vastaan haasteen käydä avointa keskustelua maatalouspolitiikasta. 7. marraskuuta me aloitimme jo kolmen keskustelun tai kolmen kokouksen sarjan. Kuulimme silloin parlamentin puhemiehen Zierji Puzekin puheenvuoron. Ja kuten komission jäsen juuri totesi, niin ikään kävimme keskustelua maanviljelijöiden ja poliitikkojen kanssa samassa yhteydessä ja myöskin tiedeyhteisön edustajat, tutkijat olivat edustettuina kokouksessa. Nyt äh, täytyy muistaa, että akateeminen puoli on aina mukana erittäin aktiivisesti keskustelussamme ja myöskin komissaari Jolosin aloittamissa keskustelussa akateeminen maailma on aina ollut edustettuna. Se on erittäin aktiivisesti vaikuttanut siihen työhön, jota lainsäädäntötyöryhmä on tehnyt. Haluaisin kiittää kaikkia työhön osallistuneita nyt äh, me työstämme uudistuksia, jotka ovat äh, tietystikin väjäämättömän tarpeellisia. Meidän täytyy varmistaa, että joka ikinen eurooppalainen on tietoinen siitä, että mullistavia uudistuksia tarvitaan tälle alalle. Ja meidän täytyy pohtia sitä pidemmällä aikavälillä maatalouspuolellakin. Voin antaa tästä jotakin esimerkkejä. Esimerkiksi lainsäädäntöehdotus joka liittyy 2020 strategian Vuonna, vuoden 2050 tähtäimellä asioiden eteenpäin vieminen on vielä vaikeampaa kuin vuoden 2020 osalta. Nyt meidän täytyy löytää keinoja, joilla pystymme vastaamaan niiden tarpeisiin ja haasteisiin. Olen itse henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että uudistukset, jotka nyt on vasta aloitettu, tulevat myös menevään tuohon suuntaan. Nyt ollaan vasta ottamassa ensiaskeleita uudistusten tiellä. eurooppalaisen akateemisen tutkimuksen täytyy myöskin auttaa meitä löytämään oikeita ratkaisuja. Meidän täytyy esimerkiksi saada tietää, kuinka pidemmällä aikavälillä me voimme käyttää hyväksemme eurooppalaisen maatalouspolitiikan potentiaalin, potentiaalin sellaisella tavalla, että pystymme vastaamaan eurooppalaisten tarpeisiin ja myöskin maailmanlaajuisiin tarpeisiin. On myöskin mielenkiintoista etsiä keinoja, tapoja, joilla voidaan voittaa julkinen mielipide tukemaan maatalouspolitiikan rahoitusta. Koska nyt on kyse maatalouspolitiikan eri osatekijöistä ja tarpeiden tyydyttämisestä. Nyt meillä täytyy olla riittävät resurssit, poliittisetkin resurssit maatalouspolitiikan rakenteiden muuttamiseksi. Tänä päivänä, kun me keskustelemme asioista, meillä on kolme aihetta esityslistallamme. Ne ovat erittäin kiehtoisia, kiehtovia ja mielenkiintoisia aiheita, joiden osalta meillä on mielessämme monia kysymyksiä, joista tullaan käymään keskustelua. Ja toivottavasti keskustelun päätteeksi meillä on kädessämme joitakin ratkaisujakin. Ensinnäkin elintarviketurva ja toisaalta kilpailu maatalous elintarvikesektorilla. Nämä ovat keskustelun aiheita tänään. Ja myöskin ne poliittiset uudistukset, jotka tehtiin vuonna 2008, miten ne ovat toimineet käytännössä. Lisäksi pohditaan monia uusia uudistuksia tai muutoksia, joita ollaan tekemässä maatalouspolitiikkaan. Ja kun puhutaan elintarviketurvasta, ei kyse ole pelkästään määrällisestä turvasta, vaan ennen muuta maatalouspolitiikan uudistuksista – Elintarviketurva pitää sisällään myöskin elintarviketurvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun ja ympäristösääntöjen kunnioittamisen koko tuotantoketjun ajan. Niin ikään mukaan kuuluu eläinten hyvinvointi. Sitäkin täytyy pitää huolta. Niin ikään eurooppalaisilla maanviljelijöillä on tänä päivänä valtavan suuri taakka, suuri tehtävä käsissään, koska viljelijöiden täytyy usein toimia myöskin byrokraatteina, virkamiehinä. He joutuvat tekemään yhtä lailla paperityötä kuin varsinaista tuotantotyötä. Ja kun on kyse elintarvikkeiden turvallisuudesta tai elintarvikkeiden turvasta, usein herää kysymys, miksi eurooppalaiset kuluttajat jatkuvasti valittavat elintarvikkeiden korkeista hinnoista Euroopassa ja miksi viljelijät ja tuottajat puolestaan valittavat siitä, että heidän tulonsa ovat liian matalat suhteessa siihen työhön, mitä he tekevät. Nyt on hyvin paljon vielä työtä tehtävänä ennen kuin kumpikin puoli tässä saadaan kuntoon. Ja kun tarkastellaan näitä kysymyksiä, täytyy tarkastella koko elintarviketuotantoketjua. Ja meidän täytyy olla riittävästi poliittista rohkeutta ryhtyä ottamaan härkää sarvista ja ryhtyä todelliseen uudistuksiin. Taustalla on tutkimustyö ja toisaalta täytyy ottaa huomioon taloudellinen puoli. Ja kaikki nämä osat täytyy ottaa huomioon, kun etsitään ratkaisuja ongelmiin. Ehkä ei löydy mitään yhden koon ratkaisuja, jotka sopivat kaikille, mutta ainakin pitäisi pystyä kartoittamaan tietä eteenpäin kohti tasapainoista kehitystä ja pysyvää pidemmän aikavälin kehitystä uuden uudistuksen yhteydessä joudutaan ehkä uudelleen miettimään sitä, miten voidaan ruokkia tulevat sukupolvet siten, että ei saastuteta liikaa ja että ympäristöstä pidetään huolta. Ja että ja samanaikaisesti hyödynnetään koko tuotantopotentiaali. Herää myöskin kysymys, Ovatko komission tekemät ehdotukset liittyvät maatalouspolitiikan viherryttämiseen sellaisia ehdotuksia, jotka vastaavat koko eurooppalaisen yhteiskunnan ja myöskin viljelijöiden omiin odotuksiin? Onko nyt saatu aikaan kunnollinen tasapaino eri vaatimusten osalta, kun tarkastellaan eri vaatimuksia tai sääntöjä, joita maatalouspolitiikassa täytyy kunnioittaa? kun otetaan huomioon ympäristön suojelu, eläinten hyvinvointi ja toisaalta viljelijöiden eduton ja tasapainoinen, kestävä maanviljelyssä. Ovatko nämä asiat nyt oikeassa tasapainossa? Entä sitten tilanne eri jäsenvaltioissa Euroopassa? Onko nyt tässä suhteessa saatu aikaan asianmukainen tilanne, ottaen huomioon erot jäsenvaltioiden kesken? Pitäisikö vielä tehdä työtä tämän suhteen ja pitäisikö paremmin analysoida tilanne, joka tällä hetkellä vallitsee eri jäsenvaltioissa, ja pitäisikö mahdollisesti saada aikaan harmonisempi tilanne ympäristön osalta, luomalla sellainen järjestelmä, joka pystyisi taloudellisten kannustamien kautta myötävaikuttamaan siihen, että lisävaatimuksiin myöskin vastataan ja sääntöjä kunnioitetaan. Ollaanko nyt luomassa kestävää tasapainoista kehitystä? Ja toisaalta voidaan pohtia, mitä eri näkemyseroja on olemassa taloudellisen puolen kehittymisen osalta ja minkälaista historiallista, kulttuurista, taloudellista ja muuta taakkaa eri jäsenvaltioilla on historiansa valossa katsottuna ja miten sitten saadaan aikaan tasapainoista kehitystä myöskin eri, eri alueiden kesken. Kaikki näihin kysymyksiin täällä voidaan pyrkiä vastaamaan. Entä sitten yhteisen maalotuspolitiikan rahoitus? Käytetäänkö tässä kaikki piilevät voimavarat hyväksi eri puolilla Eurooppaa, kun tarkastellaan maataloustuotantoa. Ja onko määrärahat jaettu yhteisen maatalouspolitiikan valossa oikeudenmukaisesti? Ja kun tarkastellaan historiallisia tuotantomääriä, jotka ovat olleet määrärahan jaon takana, voidaanko nyt jatkaa tällä samalla radalla kuin tähän saakka? Tietystikin täytyy kunnioittaa niitä vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristön suojeluun, mutta toisaalta täytyy pohtia maatalouspolitiikan tai maataloustuotannon potentiaalin, potentiaalin täysimittaista hyödyntämistä. Ja samalla täytyy ottaa huomioon eri alueiden väliset erot ja se, miten mahdollisimman pienellä määrällä rahalla saadaan pienellä määrällä rahaa saadaan parhaat mahdolliset tulokset aikaan eri puolille Eurooppaa. Tätäkin puolta voidaan pohtia pystymmekö myöskin pääsemään ylitse näistä historiallisista taakoista, jotka ovat olleet hieman epämääräisiä rahanjaon perusteita. Ja miten voidaan paremmin käyttää hyväksi se budjetti, ne määrät, jotka on omistettu maatalouspolitiikalla siten, että tuotanto kasvaa. Nyt en haluaisi ryhtyä mitenkään kovinkaan polemiseen keskusteluun, vaan Haluaisin tarkastella maatalouspolitiikan uudistusta eri sen osatekijöiden osalta. Ja tietystikin tässä suhteellisen pian tulee esiin kysymys Euroopan unionin rahoituksesta ja maatalouspolitiikan rahoituksesta, koska rahoitus ei ole täysin vastannut niitä odotuksia, joita ihmisillä maatalouspuolella on ollut, eikä välttämättä ole voitu vastata kuluttajien tai viljelijöidenkään odotuksiin silloin, kun määrärahoja on jaettu. Nyt meidän täytyy varmistaa se, että kaikki määrärahat käytetään hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla tuotannon lisäämiseksi, parantamiseksi. Ja meidän täytyy jatkuvasti pohtia myöskin sitä, pitäisikö enemmän marhoja ja investointeja käyttää kilpailun kehittämiseen, kilpailukyvyn parantamiseen. Ja tietystikin aktiivisesti maatalousalalla toimivat henkilöt voivat mahdollistaa tämän puolen onnistumisen. Tämä edellyttää eurooppalaisten määrärahojen parempaa uusjakoa, mutta toisaalta maatiloillakin täytyy tapahtua kehitystä. Yhteisen maatalouspolitiikan kautta meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan toista pilaria. Sehän liittyy kehi, kehi, kehittymiseen ja maatalouspolitiikan kehittämiseen ja kilpailukykyyn. Kysehän on maataloussektorin tulevaisuudesta ja myöskin täytyy tarkastella asiaa maailmanlaajuisesti elintarviketurvakysymystä esimerkiksi. Euroopan täytyy uudistua ja myöskin rahoitus täytyy hoitaa kuntoon. Nyt vielä lopuksi, hyvät naiset ja herrat, toivoisin sitä, että tieteellisen tutkimuksen avulla voitaisiin vastata moniin kysymyksiin. Kuinka voidaan käyttää olemassa oleva budjetti tai tuleva budjetti parhaimmalla tavalla hyväksi? Miten voimme varmistaa sen, että maatalouspolitiikka ei pelkästään lisää tuotantoa, paran tuotantoa, vaan ottaa myöskin huomioon innovaation, kilpailukyvyn kehittymiseen ja kehitysavun tarpeita ja miten voidaan Euroopassa asiat hoitaa kuntoon siten, että Euroopasta majoituspolitiikkaa voidaan kehittää ilman, että tästä on haittaa muulle maailmalle. Merci Marek. Euh, je vais laisser... Kiitoksia äh, Marek. Ja nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujallemme, joka on Silvia Rodriguez, jotta hän voi esitellä, esitellä oman näkökulmansa ja sen jälkeen aloitamme keskustelun kuultuamme asiantuntijoiden esitykset. Kiitoksia kovasti. Äh, De Castro, maatalousvaliokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia myös äh, Sholosille ja Puolan puheenjohtajavaltion edustajalle – me tulemme järjestämään kolme erillistä istuntoa tai osiota, jossa yhdessä käsittelemme kolmea eri teemaa, jotka edustavat kolmea tärkeintä haastetta yhteiselle maatalouspolitiikalle. Tulemme kuulemaan kunkin teeman osalta 10 minuutin esitykset ja sen jälkeen meillä on puolisen tuntia aina aikaa keskusteluihin. Ihan alkuun pyytäisin Giovanni Anania, joka on Kalabrian yliopiston professori, käyttämään puheenvuoron, samoin kuin Hervé Guillaumardia, joka edustaa kansallista maatalousinstituuttia. Ranskasta tulee. Pyydän, että he ensin pitävät esityksensä, jotka koskevat elintarvikeketjun kilpailukykyä ja elintarviketurvallisuutta ja varmuutta. Sen jälkeen meillä on siis mahdollisuus noin puolen tunnin ajan käydä keskustelua. Professori Anna Niia, saatte puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Elintarviketurvallisuus- ja varmuuskysymys on äärimmäisen tärkeä ja haastava asia. Miljardi henkilöä, yli 50 prosenttia maapallon väestöstä on aliravittuja – Kuitenkin kun ajatellaan viime aikojen elintarvikekriisejä, niin maailma on väestön kasvusta huolimatta voinut vähentää ongelmia, vähentää kehitysmaiden aliravittujen henkilöiden osuutta ja myös absoluuttisesti, absoluuttista lukumäärää, joka koskee aliravittuja henkilöitä. Tästä näette aliravittujen henkilöiden lukumäärän vuosina 69, 971 tähän päivään ja tuolla oikealla kehitysmaiden aliravittujen lukumäärät. Tässä olemme saaneet aikaan hyvää tulosta. Elintarvikkeiden tuotanto on noussut ja kasvanut nopeammin kuin väestö. Tällä hetkellä elintarvikkeita on enemmän saatavilla per capita. Vuosien 90 ja 27 aikana 26,2 prosenttia on väestö noussut, kun taas kun ajatellaan ruokaa kaloreina per capita, niin se on noussut. Ja globaalilla tasolla ähm, per capita ähm, elintarvikkeiden saatavuus kaloreina on, äh, on siis kasvanut. Ja samanaikaisesti äh, siis tarvitaan 2005 kaloria, jotta voi elää hyvää elämää. Ja on erittäin tärkeää äh, ymmärtää se, että eli elintarvikkeiden saatavuuden täytyy olla 19, enemmän kuin 1900 kaloria per henkilö sekä alueellisesti että globaalisti. Kun ajatellaan elintarvikkeiden saatavuutta per capita, se on noussut johdonmukaisesti ajan oloon niin globaalisti kuin kehittyvissäkin maissa – Maailman elintarvikkeiden saatavuus on tällä hetkellä riittävää, tai olisi, jos se jaettaisiin tasaisesti niin, että kaikki ihmiset maailmassa voisivat saada riittävästi äh, ruokaa niin globaalisti kuin he yksilötasollakin. Kuitenkin äh, tätä nykyään lähes 925 miljoonaa henkilöä ovat kroonisesti äh, aliravittuja. Yksi seitsemästä on aliravittu maailmassa. Ja jotta voitaisiin puuttua elintarviketurvallisuuteen ja varmuuteen, kysymys ei kuulu siitä, voidaanko tuottaa enemmän ruokaa, vaan kysymys on siitä, voivatko ihmiset saada paikallisesti riittävästi ruokaa. Usein esteenä on rahaa. Ihmisillä ei ole rahaa ostaa ruokaa. Lyhyesti sanottuna tänä päivänä ongelma on köyhyys, ei elintarvikkeiden olemattomuus. Me olemme jo puuttuneet elintarvikekysymyksiin Ähm, Euroopan unionin sisällä. Tällä hetkellä 40 miljoonaa äh, henkilöä on köyhiä Euroopan unionissa. Heillä ei ole siis riittävästi ruokaa. Elintarviketurvallisuus on siis ongelma, joka koskee väestön kaikkein köyhimpiä äh, osioita kyllä ympin. Tämä ei ole sellainen asia, johon ymp voi puuttua, vaan tämä on asia, johon hyvinvointipolitiikat voivat puuttua. Eli pitää pitää huoli siitä, että köyhilläkin olisi varaa ruokaan. Se, että vain tuotettaisiin lisää ruokaa, ei vielä helpottaisi köyhiä. Se ei, auttaisi, anta, se ei antaisi heille parempia valmiuksia ostaa ruokaa. No tämän sanottuani. Niin on tietysti totta se, että jos me katsomme elintarviketurvallisuuden näkymiä, niin totta kai meillä on vielä suuri haaste edessämme. Tällä hetkellä meidän täytyy pitää huoli siitä, että elintarvikkeiden tuotannon kasvu jatkuu siinä mielessä, että voimme ottaa huomioon tai voimme vastata väestön kasvuun. No, mitä on elintarvikkeiden tuottavuudelle tapahtunut viime vuosina? No ei meillä ole kauheasti syytä optimismiin. Tästä kuvasta näette tuotannon kasvun kolmen strategisen hyödykkeen osalta. Kyseessä ovat siis riisi, vehnä ja maissi. Tällä hetkellä trendi on laskeva, kun ajatellaan satojen kasvua vuosittain. Miksi näin on? No, Tämä johtuu siitä, että investoinnit ja tutkimus ja kehitys ovat vähentyneet. Tästä kuvasta näette, että kaikilla alueilla investointi vuosittain tutkimukseen ja kehitykseen maatalouden alalla on laskenut. Jos ajatellaan niitä poliittisia toimia, joita tarvitaan, jotta voidaan puuttua elintarviketurvallisuuteen, niin toistan sen, minkä sanoin jo aiemmin, Äh, ensinnäkin täytyy pyrkiä vähentämään köyhyyttä. Ja jotta nyt viestini tulisi selveäksi, niin toinenkin toimi on edelleen. Äh, meidän täytyy tehdä kaikkemme, voidaksemme vähentää köyhyyttä, mutta ei tässä kaikki. Olisi ainakin kaksi to- muutakin toimia, jotka ovat tärkeitä. Toinen liittyy siihen, mitä kehittyvät maat voivat itse tehdä. Kehittyvissä maissa tarvitaan sellaisia poliitikkoja, jotka eivät ole maanviljelyn ja maatalouden vastaisia. Tämän, näiden poliitikkojen täytyy myötävaikuttaa paitsi elintarvikkeiden tuottamiseen, myös köyhyyden poistamiseen. Toinen toimi on se, että täytyy investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, ja tämä on tietysti kansainvälisen yhteisön heiniä. Ähm, kansainvälisen yhteisön vastuulla on äh, tukea kestävää tuottavuuden lisäystä, vähentää tuotantokustannuksia, parantaa äh, elintarviketuotteiden äh, tai maataloustuotteiden laatua ja tukea innovaatioiden käyttöönottoa. No, kun ajatellaan ympin analysointia, niin tämän, tämä viesti on tietysti meidän viestimme, mutta sama viesti löytyy komission tiedonannosta, joka liittyy elintarviketurvallisuuteen. Muistaakseni viime vuoden toukokuussa neuvosto sen hyväksyi. On monia syitä väittää, että tarvitaan vahvempaa maatalouspolitiikkaa, jotta voidaan tukea maanviljelijöitä ja Euroopan maaseudun kehittymistä, mutta enemmänkin tarvitaan. Jos siirrytään kilpailukykyyn, niin ympin prosessit ovat usein johtuneet markkinasy- tai siis ne ovat perustuneet markkina, markkinoihin ja markkinoiden vaatimuksiin. Kuitenkin ympin tarjoama tuki on viime aikoina heikentynyt ja tulee heikentymään, ja sen vuoksi kilpailukyvystä onkin tullut kaikkein tärkein muuttuja, kun on ajateltu E- eurooppalaisten maatilojen e- talouden kestävyyttä. Tällä hetkellä noin 30 prosenttia EUn budjetista menee yhteisen maatalouspolitiikkaan, niin meidän täytyykin kysyä e- mielestäni seuraava kysymys. Ovatko suorat tuet tehokas tapa tukea maanviljelijöitä? Voiko se tehdä maanviljelijöistä kilpailukykyisiä? Esimerkiksi Parantavatko suorat tuet liikkuvuutta? Tukevatko ne sitä vaatimusta, että monien viljelijöiden täytyisi suurentaa tilojaan, jotta voisivat vastata suurtuotannon etujen e, esittämiin haasteisiin. Jos katsotaan ympin uudistusehdotusta, niin siinä ovat perustuet ja nämä niin sanotut viherystuet. Minun mielestäni ne eivät vaan ne eivät vielä auta parantamaan maan, maan maatilojen kilpailukykyä, mutta on sellaisiakin komponentteja, jotka kyllä parantavat tai vastaavat näihin kysymyksiin. Toinen on tämä globalisaation sopeutumisrahasto, ja sitten meillä on to, kakkospilarin toimet ja puiteohjelman, siis tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman varat ja innovaatiotuet. Nämä innovatiiviset askeleet ovat askel oikeaan suuntaan, mutta minun mielestäni äh, se raha, jota annetaan uusille instrumenteille, on äh, riittämätöntä. Se ei vielä riitä äh, parantamaan tilojen kilpailukykyä. Tarvitaan muitakin kilpailukyvyn tukitoimia. Ja olenkin sitä mieltä, että tämänhetkinen YMP ja komission ehdotukseen perustuva YMP eivät vielä riitä. Itse asiassa äh, ne eivät läheskään riitä auttamaan maatiloja parantamaan kilpailukykyään. Kiitoksia. Merci, merci beaucoup, Anania Kiitoksia, professori Anania. Ja nyt annan puheen vuoron äh, Giomardille. Olkaa hyvä. Tekstini on englanniksi, mutta aion puhua ranskaa. Ensimmäisestä puheenvuoron osassa viittaan siihen, mitä professori Anna Niet sanoi, joten hyppään sen ylitse suhteellisen nopeasti. Ja nopeasti. Nyt pohdin pikemminkin sitä, miten me voimme pian ruokkia 9 miljardia ihmistä vuoteen 2050 mennessä. Miten voi täytyy ottaa huomioon eri elintarvikeketjun osatekijät tässä Suomessa ympäristöongelmat ja muuta ongelmat ja fossiilisten polttoaineiden loppuminen ja talouden ja sosiaalinen maailmanlaajuinen epäoikeudenmukaisuus maiden kesken ja kansalaisten kesken. Toisessa osassa pohdin kvantitatiivisia haasteita – ja sitä, kuinka moni ihminen on ravittu maailmassa. Nyt miltei miljardi ihmistä elää äärimmäisissä olosuhteissa aliravittuina. Taikka sitten samanaikaisesti on vähintäänkin saman verran ihmisiä, jotka ovat lihavia. Kuinka sitten päästään ihmiset, si, ihmiset saadaan pois köyhyydestä ja mitenkä vähennetään tappioita ja tuhlausta maatalouspolitiikassa – samalla vähintään köyhyyttä ja ohjata ihmisiä järkevämpään kulutukseen. Ja miten voidaan vai muuttaa ihmisten huonoja ravitsemustottumuksia, erityisesti rikkaissa maissa ja nousevan talouden maissa. Ja sitten tarkastella eri elintarviketuotteita tässä vaiheessa. Ensimmäinen haaste on lisätä tuotantoa, mutta koska maata on vain vähän, siksi täytyy lisätä tuottavuutta per hehtaare. Kuten tiedät, sitten maailmanlaajuisesti maailmanlaajuisella tasolla, eurooppalaisella tasolla nyt tuotanto tai tuottavuus polkee paikallaan, sitä ei voitu lisätä. Samanaikaisesti on muita haasteita, ekologisia haasteita, ekologinen, kestävä, tehoviljely, millä nimeltä sitten kutsutaankin. Joka tapauksessa tässä pyritään yhdistämään ympäristötekijät ja viljelyn tehostaminen. Tuoton polkeminen paikallaan on nyt kuitenkin se ongelma, joka, jonka kanssa tällä hetkellä pärjätään. Minusta vaikuttaa siltä, että on tärkeää ottaa huomioon tiettyjä tekijöitä. Optimistisienkin näkemysten mukaisesti kehityissä maissa ja kaikkein köyhimmissä maissa tilanne ei ole kovinkaan lupava. Vuonna 2030-2050 tai meissä täytyy tehdä hyvinkin paljon työtä vientiä täytyy harjoittaa tietoa maailman alueita, esimerkiksi Pohjois-Amerikasta ja muista maista kohti Afrikkaa ja Aasia. Entä sitten hintatilanne? Tulevina vuosikymmeninä hyvä uutinen on se, että hinnat tulevat olemaan suhteellisen korkeita, mutta hinnat heilahtelevat ja erityisestikin joitakin vuosien, joitakin vuosien ajan Euroopan unessakin on havaittu hin kaupassa ongelma, joka on juuri tämä hintojen ailahtelevaisuus ilmastonmuutokseen varautuminen ja muut seikat ja haasteet ovat ongelmana. Ja lisäksi täytyy pohtia esimerkiksi maissin hinnan suhdetta öljyn hintaan, mitenkä nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Ja silloin kun hinnat ovat matalata tai suhteellisen matalata, niin silloin energian hinta on miltei suoraan verrannollinen maisen hinta. Ja kumpikin öljyn hinta nostaa väjäämättä myöskin maisen hintaa, niin kuin Euroopassakin maailmanlaajuisessakin, maailmanlaajuisestikin täytyy tarkastaa koko elintarvikeketjua, tuottavuutta ja kilpailukykyä, ekologista puolta ja kestävää kehitystä. Maata Euroopassa on jo vähän, tämä jo mainittiinkin, sen vuoksi täytyy tarkastella tuottavuutta Vuonna 1992, kun ryhdyttiin uudistamaan maatalouspolitiikkaa, pyrittiin tehoviljelyn, viljelyn tehostamiseen ja katsottiin, että tuen erottaminen tuotannosta riittäisi muutosten aikaansaamiseen ja laadun parantamiseen. Ja sen toisaalta annettiin täydentäviä ympäristöehtoja ykköspilariin, otettiin mukaan maatalouspolitiikan vihertäminen ja maatalouden ympäristötoimetta kakkospilariin. Mutta tässä on kaksi heikkoa seikkaa. Ensinnäkin eron teko ykkös- ja kakkospilarin välillä. Kuinka voidaan perustella näitä ympäristötoimia? Voidaanko niitä pitää leg- legitiimeinä käytännöstäkin syystä, eikä pelkästään poliittisista syistä. Ja toinen kysymys, miten edistystä voidaan saada aikaan ja kuinka saadaan aikaan sellaiset instrumentit, jotka perustuvat ympäristötuloksiin, eikä pelkästään käytet, käytettyjä määrärahoja tai keinoja. sitten elintarviketurva ja globaalistuminen ja hintoina lähtö tämän tyyppiset tekijät. Tässä voidaan pohtia kolmea seikkaa. Kestävää kehitystä, vakaata kehitystä ja kilpailukykyä. Seikka, joka lainsäädäntöehdotuksessa menee oikeaan suuntaan, on tietystikin tämä analyysi, syvällinen analyysi, jossa otetaan huomioon eri näkö sekä jotka liittyvät maatalouspolitiikan uudistamiseen ja rahoittamiseen ja mitkä toimet auttavat tuotannon monipuolistamisessa, esimerkiksi miten voidaan tehokkuutta parantaa niin poispäin. Ja sitten täytyy pohtia, miten sitten edistetään kilpailukykyä ja maataloustuottajien tulotasoa esimerkiksi Ranskassa, mutta muuallakin on havaittu tarpeelliseksi jonkinlaista vakauttamista saada maataloustuottajien tuloihin. Ja lopuksi vielä muutama sanoinen kilpailukykyyn liittävästä ongelmasta. Tässä syytä huomioon koko elintarviketuotantoketju. Esimerkiksi mitä viime vuosina on tapahtunut ja minkälaista kehitystä on havaittu. Tuotanto puoli on polkenut paikoillaan kehittyneissä maissa. Monia uudistuksia on jouduttu tekemään ja samanaikaisesti tuotannosta ehdotettua tukea on leikattu esimerkiksi Euroopassa. Ja sitten muissa kehittyvissä maissa ja nousevan talouden maissa tuotanto on lisääntynyt esimerkiksi Brasiliassa. Siellä tuotanto on kasvanut 5 prosentin tasoa per vuosi. Meillä tuotanto on samassa luvussa kuin aikaisemmin se on stagnoitunut. Sitten tarkastellaan kuluttajaa kohti tilannetta. Yhdysvalloissa tilanne on ollut kehittä, kehitys on ollut aivan erilaatuista kuin meillä, kun tarkastellaan tuotantoa ja tuottoa. Joissakin maissa, esimerkiksi Ranskassa, tilanne on ollut hieman poikkeuksellinen. Saksassa ja joissakin mm, uusissa jäsenvaltioissa kauppatase maatalouspolitiikan osalta on heikentynyt sen sijaan, että se olisi parantunut. Ja kun tarkastellaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksia ja tähän liittyviä kysymyksiä, totea, ensinnäkin toteaisin, että on vaikeaa pohtia sitä, mikä on suoraan johtunut, mikä kehitys on suoraan johtunut maataloussektorista ja mikä on maatalouden elintarviketuotannosta. Ja toisaalta sanoisin, että kun tarkastellaan ongelmia, täytyy ottaa huomioon kokeilin tuotantoketju. Ja sitten kilpailukyky kansainvälisellä näyttämällä ja suhteessa kolmansiin maihin. Euroopan unionin sisällä on eroja eri jäsenvaltioiden sisällä niin ikään. Tämä mahdollisesti vaikuttaa kokonaistilanteeseen. Ja sitten jos tarkastellaan tuottavuutta, ja voittoja. Euroopassa voitot ovat äh, maatalouspolitiikan maataloustoiminnan tuomat hyödyt ja voitot ovat matalalla tasolla kuin muualla maailmassa. Ja tässä tämä on erityisen räikeä jossakin maassa, kuten Ranskassa. Ja ehdotuksessa pitäisi innovaatioihin satsata enemmän. Tässä ollaan ehkä menossakin oikeaan suuntaan ja pyritään luomaan innovaation osalta kumppanussuhdetta. Tai pyritään saamaan kulkemaan käsi kädessä tietyt tavoitteet ja kuinka sitten saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Tässä pitäisi ensinnäkin ottaa perustutkimus paremmin huomioon. Perustutkimusta tarvitaan, koska kyse pelkästään siitä, että tietoa ja tietämystä siirretään paikasta toiseen, vaan aktiivista tietämystä. Tietotaitoa täytyy siirtää esimerkiksi kun on kyse biologiasta, genetiikasta, perimätutkimuksesta tai biono, bioteknologiasta. Esimerkiksi fenotyyppitutkimus on tässä suhteessa erittäin tärkeä. Tulevina vuosina tämä tulee tuomaan suorastaan vallankumouksellisia muutoksia elintarvikeketjun. Tätä tutkimusta tarvitaan. Tutkimuksen täytyy olla kurinalaista, ja myös, mutta toisaalta taikka alakohtaista tutkimusta tarvitaan, mutta myöskin äh, kokonaisvaltaista tutkimusta. Ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on niin ikään tärkeää sekä Euroopan tasolla että kansallistasolla. Sitten tuotantokustannuksista. Uskon, että nyt on aika tarkasti että sekä Euroopan unionin sisällä että suhteessa kolmansiin maihin. Yhteismarkkinoita matostuotteiden osalta. Siinä täytyy ottaa huomioon eri tuotannon tekijät, pääoma, panokset ja niin poispäin. Ja toisaalta kun tarkastetaan tuotantopuolen paikallaan polkemista ja tuotantokustannuksia ja muita tuotannon tekijöitä, niitä ei voida mukauttaa niinkään nopeasti, koska tuotantokustannukset suhteessa tuottavuuteen ovat joskus aivan liian korkeita, ja työn hinta sitten, se vaihtelee kovasti maasta toiseen. Työvoimakustannukset ja niin, niiden muok- niihin puuttuminen pitemmällä aikavälillä eivät tuo mitään ratkaisua, kun tarkastellaan tuotantokustannuksia. Olipa sitten kyse eläintuotannosta ja kasvintuotannosta. Tarvitaan ekologista tehostamista, tehoviljelyä. Siten otetaan sekä kaupalliset kysymykset että ympäristökysymykset ja kilpailukyky. Ja lopuksi toteaisin, että nyt ei pitäisi liikaa tuijottaa maatalousohjelmaa tuotannon, elintarviketuotannon heterogeenisyystä ja, ja koko tätä rakennetta maataloudentuotannossa, viljelyn, tilejen koko ja niin poispäin, vaan kun pyritään monipuolistamiseen, diversifiointiin, niin tämä on hyödyksi. Ja täytyy ottaa pikemminkin, pitää pikemminkin hyötyä, pyrkiä hyötymään tästä alueellisesta ja valtioiden välisestä erilaisuudesta – ja käyttää kaikki tämä monipuolisuus ja erilaisuus hyödyksi. Eurooppalainen malli erityisestikin, kun tarkastellaan laatutuotteita, näiden osa täytyy varmistaa, että eurooppalainen kuluttaja tunnistaa eurooppalaisen tuotteen ja sen eurooppalaisuuden mukanaan tuoman lisäarvon. Entä sitten tuotantopuolen parempi organisointi? Ja kuten tekstissäni totesin, neuvotteluvaltaa pitäisi antaa enemmän tässä maatalouden elintarviketuotantoketjussa tänne alkupäälle, tuotantoketjun alkupäälle. Ja kuinka sitten voidaan vahvistaa tuottajien mahdollisuuksia neuvotella? Tämä ei ole helppoa. Kuinka sitten voidaan pyrkiä kaikkiin näihin tavoitteisiin ja tähän välttyä tätä kaksinkertaiselta marginalisoitumiselta, jonka kohteeksi viljet usein joutavat Kuluttajahinnat vain kasvavat ilman, että alkutuottajalle tulee tästä hyötyä. Nyt pitäisi, pitäisikö sitten vähentää muun ketjun osan neuvottelumahdollisuuksia, jotta viljelijän asema paranisi. Pikemminkin pitäisi paremmin organisoida koko tämä tuotantoketju Sitten lopuksi vielä maataloustuottajien tulotaso. Toisaalta on olemassa myöskin osa-aikaviljelijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Nyt täytyy jatkuvasti tehdä edelleenkin työtä tämän asian kuntoon saattamiseksi. Maatalouspolitiikan uudistuspaketissa on pohdittu myöskin maataloustuottajien tulotasoa ja esimerkiksi ympäristötukia ja bio, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen tukemista ja markkinoille saattamisen helpottamista. Kyse on yksi. Kyse on eri keinoista, joilla voidaan lisätä maataloustuottajien tulotasoa. Tätäkin puolta täytyy pohtia. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Dr. Guillaume. Bon, maintenant, c'est de... No niin, nyt on aika esittää kysymyksiä tai kommentteja, mutta haluamme siis nimenomaan todellisia kysymyksiä, emme kommentteja, jotka eivät sisällä kysymystä. Meillä on nimittäin vain tällainen vaivaiset puoli tuntia, joten konkreettisia kysymyksiä. Monsieur Des, Des, te saatte ensimmäiseksi puheenvuoron. Ja, Dank, Herr und Dank auch. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa Castro, Giolosia, Saviskia, kaikkia tästä keskustelusta tänä iltapäivänä ja kiitos myös professoreille siitä, että he ovat olleet mukana. Ihan kysymyksiä, joita haluaisin esittää molemmille professoreille. Te puhuitte elintarviketurvallisuudesta, turvasta. Kumpikaan teistä ei kuitenkaan puhunut uudesta kehityksestä Euroopassa ja maailmassa, erityisesti erityisillä alueilla. Tuotetaan energiaviljata, energiaviljelyä. Tätä tapahtuu myös Brasiliassa esimerkiksi. Hiljattain hallitus siellä päätti, että miljoonia hektaareita käytetään energiatuotantoon ja metsää kaadetaan tämän vuoksi. Komissaari puhui Euroopassa tilanteesta, Voisitteko puhua tästä tai hieman perustella tätä aikaisemmin, eli jos metsää tuhotaan ja kaadetaan monilla aloilla, alueilla maailmassa? Puhuitte myös siitä, että tarvitaan elintarvikkeita ja ruokaa nälkäisille ja puhuitte siitä, että 2050 vuoteen mennessä pitäisi tehostaa elintarviketuotantoa 70 prosentilla. Voisitteko kommentoida tätä hieman lisää? Ja sitten mielestäni on hyvä, että tutkimusta lisätään, mutta Saksassa minun alueellani meillä on pieni yritys, joka tuottaa viljelyvälineitä ja laitteita. Ja sitten kun ajatellaan esimerkiksi maissin viljelyä, niin ainoastaan 20 sent, sentin pituisia maiseja, kerätään ja 50 sentin pituisia ei. Eli kun ajatellaan, että käytetään ainoastaan 20 prosenttia tästä viljasta, niin mitä meidän pitäisi tehdä, jotta haluaisimme, että tämä tuotan, tuottavalla tasolla säilyisi? Pyytäisin, muistuttaisin, että puhutte lyhyesti. Äh, Haluaisin esittää pari kysymystä ja viitata siihen, mitä täällä sanottiinkin jo. Meillä ei oikeastaan ole enää paljon liikkumavaraa Tämä ei liity siihen, että liian vähän tutkittaisiin, vaan kun puhutaan kasvusta ja tuottavuuden lisäämisestä, niin tiettyjen tuotteiden osa tuottavuutta ei voida enää lisätä, koska ei lehmästä saa rutistettua enempää kuin mitä lehmästä irtoaa. Eikä vehnäkään voida aivan loputtomasti vehnän tuotanto tai tuottavuutta pintalla kohti voida myöskään loputtomasti lisätä tuotantokustannukset nousevat. Ja sitten mikäli aina pyritään vain lisäämään ja lisäämään tuotantoa, niin jossakin raja tulee aina vastaan. Ja sitten toinen pointti. Eurooppalaisen tuottavuuden lisääminen, tai tuotannon lisääminen esimerkiksi liha-alalla on johtanut siihen, että yhä enemmän täytyy tuoda rehua Eurooppaan. Nythän soijan tuonnissa on saavutettu melkoinen ennätys suorastaan koska Eurooppa joutuu tuomaan suuren osan maissirehusta, koska Euroopassa vi- tämä tuotanto ei ole riittävää. Ja sitten missä yhteydessä asia ottaa toisiinsa maatalouspolitiikan puolella, mit, mit, mitkä kaikki sekä riippuvat mistäkin. Olen puhunut kauppapolitiikan puolella tästä ajatuksesta perustaa globalistumisfoorumi, jonka kautta voitaisiin esimerkiksi joillekin viljelijöille maksaa korvauksia silloin, mikäli ei tuotanto, tietty tuotanto ei ole kilpailukykyinen. No, miten te suhtaudutte tähän ja sitten toisaalta ajatukseen vapaasta kaupasta? Ja aina on sanottu, että 70 prosenttia täytyy lisätä tuotantoa vuoteen 2070 mennessä, ja nämä ovat faun lukuja. Ovatko tam, onko tämä nyt FAON virallinen kanta? Minä en tiedä, mikä maailman elintarvikejärjestön virallinen kanta on. Tämä on tämän paneelin tutkimusryhmän Kannanotto tämä 70 prosentin lisäys elintarviketuotannossa. Pitääkö tämä nyt tarkalleen paikkansa vai ei? Merci, monsieur Ove. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Oui, uh... Kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy kilpailukykyyn. On sanottu, että kilpailukykyä täytyy parantaa, joten halutaan lisätä tuotantoa. Nyt kuitenkin ymmärretään, että tuottavuuden lisääntyminen on vastannut ö, samaa, siis elintarvikkeiden tuhlaamista ö, ketjussa. Eli meillä on ö, ongelma. Tuottavuuden ö, lisääminen on yhtä kuin tuhlaaminen. Mielestäni ehkä menitte hiukan liian pitkälle, koska ö, jos tuotetaan enemmän, tuhlataankin enemmän. Toinen kysymys eläinten, eläinperäinen tuottaminen. On selvää, että ruokatottumukset ovat muuttuneet. Toisaalta ilmastonmuutos vaikuttaa tähän kokonaiseen tilaisuuteen, mutta toisaalta myös proteiinin käyttö on lisääntynyt ja eläinten, eläinperäisen, eläinperäisten luot, tuotteiden ää, käyttö on lisääntynyt, mutta jotta saadaan kasvatettua eläimiä nautakarjaa, niin tarvitaan enemmän kasviproteiineja. Ja sitten kestävyys. Minulla nyt ei ole tässä aikaa esittää kovin perusteellista kysymystä, mutta kysymykseni liittyy luonnonvaroihin, jotka liittyvät maataloustuotantoon. Muun muassa fosfaatti ja potassium ovat ongelmia Resursseja on rajallisesti. Meillä ei koskaan ole ollut näin vähän resursseja. Kun puhutaan uudesta maatalousmallista, niin puhutaanko kaliumin varoista muun muassa? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Euroopassa käytetään maata yhä enemmän energian tuotantoon. Ja tämä vain lisääntyy, tämä teko tai tämä toiminta. Ja sanotaan, että tämä vain lisääntyy ja se lisää myös elintarvikkeiden hintaa Esimerkiksi 7 prosentin lisäys tulee näkymään pian, koska tässä kyse ei ole ainoastaan siitä, että hinnat nousevat, vaan myöskin siitä, että tuotannossa on tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia ja säännönvastaisuuksia, kun ajatellaan näitä tätä toimintaa. Esimerkiksi tämä vaikuttaa myös muihin maatalousalan toimiin. Voisitteko puhua tästä lisää, kun ajatellaan viljantuotantoa? Merci, Mr. Kalinowski. Miss... Kiitoksia, Belczykowski on seuraava. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja chciałem... Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Euroopassa meillä on vähemmän ja vähemmän viljelykelpoista maata. Esimerkiksi minun maassani Puolassa vuonna 2007 eurobarometrin mukaan oli 16 miljoonaa hehtaaria. Nyt tiedämme, että eihän tätä ole kuin 15 miljoonaa. ja vielä vähemmän tukikelpoisia hehtaareita, joten me joudumme tote- katsomaan sivusta samaa kehitystä muissakin maissa. Ja me voimme todeta, että tämä viljelykelpoisen ö, hehtaarimäärän hehtaarimäärä vähenee sitä mukaan, kun on hehtaaritukia – Eli on se tällainen korrelaatio. Oletteko te samaa mieltä, hyvät ekspertit, tästä, tämän kannan kanssa? Eli Toisaalta meillä on heikot hehtaarituet tietyillä alueilla, Euroopan alueilla, ja samanaikaisesti on myös vähemmän käyttökelpoista, tukikelpoista, ää, viljelykelpoista maata ja sehän vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen. Kiitoksia ja Guinness, olkaa Thank you, Chairman. My thanks. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin asiantuntijoiden esityksistä. Täällä viitattiin siihen, että tuotanto pitää linkittää ympäristökysymyksiin. Missä sitten mentiin metsään aiemmin? Miksi nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, että uudelleen yritän luoda tätä yhteyttä kolikon kahden osapuolen välille? Tämän yhteyden olisi aina pitänyt olla voimassa. Missä se meni pieleen? Entä sitten keskustelu maan jaosta tai maan säästämisestä? Olen lukenut tieteellisiä tutkimuksia, mutta nyt tiedän, että komissio on tehnyt valintansa kaikkein huonomman mahdollisen sellaisen. Haluaisin kuulla tähän hieman selvityksiä. Entä sitten maatalouden kilpailukyky? kun otetaan huomioon se, että kyse on yhteisestä hyvästä, jolle markkinat eivät aseta minkäänlaista arvoa ja tarkastellaan tilanta maailmanlaisesti, ja halutaan eurooppalaista maataloutta, joka on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Ja samanaikaisesti muut kaupan käyjät eivät välttämättä arvosta tätä yhteistä hyvää sellaisella tavalla, jolla sitä Euroopassa arvostetaan. Miten Euroopan maatalous sitten sopeutuu tähän kuvaan. En muista, kuka tämän sanoi, mutta joku täällä viittasi Pilarin kaksi ja globalistumisrahastoon, jonka, globa- jonka avulla voitaisiin ehkä puuttua tiihin ongelmiin. Entä sitten Pilari ykkösen maksut? Sillä pohditaan alueellisia kysymyksiä vai jätetäänkö alueelliset seikat siellä täysin huomiotta? Mikä teidän kantanne on? Merci. Kiitoksia. Minulla on vielä kolme puheenvuoropyyntäjää. Pyytäjää. Aion nyt sulkea listan. Seuraava on Kapulas, sitten on Jo ja sitten siellä oli vielä kolmas puheenvuoropyyntäjä. Muito obrigado. Eu serei muito breve. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Comissário, do Sr. Kiitos, puhun ihan lyhyesti. Kiitos ensinnäkin komissaarille ja ministerille, että olette tulleet mukaan, ja kiitos kaikille paneelin jäsenille. Meillä on ihan yksinkertaisia kysymyksiä. Haluaisin kiittää teitä näistä esityksistä. Tämä oli erittäin hyvä näkymä eurooppalaisesta tilanteesta. Mutta mitä tästä puuttui, oli sellainen asia, mistä me, mitä me odotamme, eli ratkaisut. Tässä Ananja sanoi, että komission ehdotus menee oikeaan suuntaan, mutta että välineet eivät ole riittäviä. Mutta haluaisin tietää, että mitä välineitä teidän mielestä me tarvitsemme, eli mitkä välineet puuttuvat. Ja sitten Guillaume puhui tuotannon paremmasta järjestämisestä ja niin edelleen niin kuinka tämä sitten toteutettaisiin? Ette esittäneet tätä, eli mikä on poliitikkojen rooli, onko se meidän tehtävämme, pitäisikö meidän löytää ratkaisuja, kun meille nyt on annettu tiedot tiedemaailman puolelta, mutta haluaisin hieman lisää tukea tiedemaailmasta ja voisitte ehkä antaa enemmän yksityiskohtaisia tietoja siitä, että minkälaisia tehokkaita ratkaisuja me tarvitsisimme tähän komission ehdotukseen. Kiitos. Kiitoksia ja seuraava puhuja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kolme kysymystä. Ovatko puhujat sitä mieltä, että jätekalan dumppaaminen merenpohjaan on hölmöä, kun se voitaisiin jauhaa kala jauheeksi eläinten rehuksi? Ovatko puhujat sitä mieltä, että ähm, liha- ja luujauhon polttaminen teurasjätteenä on hölmöä, kun sitä voitaisiin käyttää lannoitteena? Ja oletteko sitä mieltä, että gme tuotanto voisi alentaa hintoja? Kiitoksia. Ja sitten lopuksi. Täällä oli vielä yksi henkilö. En oikein ihan näin nimeänne. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Narro. Kiitos. Olen Pedro Narro ja edustan Asahaa e-, espanjalaista viljelijäyhdistystä. Haluaisin kysyä kysymyksen. Te puhuitte siitä, että pitää tuottaa enemmän ja että pitää hallita resursseja paremmin. Tietysti ei pidä unohtaa kolmasta pilaria, jossa kyseessä on viljelijöiden tulot, jota sitten pyritään puolustamaan, koska jos hintoja leikataan, niin tulee olemaan erittäin vaikeaa sitten ottaa nämä uudet teknologiat huomioon. Ja jos me saisimme enemmän kilpailukykyä, niin haluaisin tietää Ananialta, että minkälaisia erityisiä ehdotuksia teillä on. Eli tässä YMPn uudistuksen puitteissa meillä pitäisi olla parempi tasapaino, kun ajatellaan maanviljelijöiden toimia ja muita toimijoita elintarvikeketjussa. Myös Ananialle toinen kysymys joka liittyy tähän suoraan tukijärjestelmään, niin kutsuttuisiin vihreisiin tukiin. Eli onko tämä tämän kilpailukyvyn mukaista? Ja haluaisin, että kertoisitte hieman enemmän siitä, että kuinka me voisimme uudelleen pohtia näitä vihreitä tukia, jotta tilanteesta tulisi kilpailukykyisempi. Ja sitten toinen kysymys, kun puhutaan innovaatiosta ja teknologiasta, niin emme voi kertoa valheita eurooppalaisille näistä asioista. Professori Anania, professori Guillaume. Professori Anania ja vierustoverina sinä saatte puheenvuoron. I wonder uh, how much time we have to... Niin, en oikein tiedä kuinka paljon meillä on aikaa näiden tärkeiden kysymysten käsittelyyn, mutta pyrin puhumaan niin lyhyesti kuin mahdollista. Mitä tulee energiaan, niin kymmenen minuuttiseni aikana päätin olla puhumatta Euroopan unionin politiikoista, joiden tarkoitus on tukea polttoaineiden tuotantoa, mutta kun me puhumme globaalisti elintarviketurvallisuudesta, niin ehkäpä kaikkein tärkein politiikka, joka liittyy maatalouteen ja vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen, on nimenomaan biopolttoaineiden tuottamiseen liittyvä politiikka. Niiden tarkoitus on vähentää tuotantoa ja Siis tällä hetkellä hetkellähän meillä tuotanto vähenee ja elintarvikkeiden hinta nousee, joten tätä täytyy välttää. Ja kun katsotaan elintarviketurvallisuusasioita, niin meidän täytyy pohtia uudemman kerran biopolttoainepolitiikkojamme ja myös kauppapolitiikkamme, joka liittyy biopolttoaineisiin. Ot, täytyy ottaa huomioon kaikki näiden politiikkojen piirteet. Meidän täytyy myös pohtia sitä, kuinka tärkeää on tutkimus- ja kehitystyö nimenomaan biopolttoaineiden ja energian kannalta. Jos me investoimme enemmän innovaatioihin ja teknologian tutkimukseen, jotta voimme vähentää energian käyttöä, ja jos me investoimme myös tutkimukseen siitä, kuinka voimme tehokkaammin tuottaa energiaa, niin me tarvitsemme vähemmän biopolttoainetukea. Mitä tulee tutkimus- ja kehitysinvestointeihin ja sen yhteyteen tuottavuuden muutoksiin, niin no, minulle asiantuntijat ovat kertoneet, että jos halutaan parantaa tuottavuutta ei ainoastaan niiden teknologioiden myötä, joita me käytämme, vaan myös kehittyvien maiden teknologioiden myötä, ovat, nämä mahdollisuudet ovat laajat, mutta ei meidän tarvitse ajatella uusiin teknolo- teknologioihin investointeja ainoastaan tuottavuuden kannalta, vaan meidän täytyy myös ajatella, kuinka paljon voimme vaikuttaa ympäristöön, kun käytämme uusia teknologioita ja kun tuotamme elintarvikkeita maailmassa ja koti, kotopuolessakin. Kilpailukyky. Ensinnäkin kilpailukyvyssähän ei ole kyse ainoastaan tuottavuuden lisäämisestä. Itse asiassa väittäisin, että eri maatalousjärjestelmissä Euroopassa paras keino parantaa kilpailukykyä ei ole niinkään siinä, että vähennetään tuotantokustannuksia ja parannetaan tuottavuutta, vaan saada et, niin, että tuotettaisiin parempi laatuisia tuotteita. Ja kun puhun laadusta, tarkoitan kaikkia niitä laatupiirteitä, joita kuluttajat peräänkuuluttavat. On erilaisia ää, laatupiirteitä ja ominaisuuksia, joita eri kuluttajaryhmät haluavat. Ne ovat korkeampia kuin eläinten, siis halutaan parempia eläinten suojeluun liittyviä standardeja, halutaan uusia tuotteita, joita, jotka ovat kuluttajaystävällisempiä. Ja näiden välillä ovat kaikki ne tuotteet, jotka liittyvät esimerkiksi alueeseen, jotka maksavat mahdollisimman vähän, koska tietyt kuluttajat haluavat halpoja ja laadukkaita tuotteita. Mutta jos halutaan olla kilpailukykyisiä, niin se ei liity ainoastaan siihen, että pyritään korkeampaan tuottavuuteen, erilaisten viljelyjärjestelmien täytyy noudattaa erilaisia polkuja. Täytyy muistaa, että monissa eh, Euroopan maissa on tiloja, jotka ovat jopa vähän pienempiä kuin 10 hehtaaria. Ja jos tällaiset tilat pyrkivät kilpailemaan tuotantokustannuksilla, niin ei se kyllä ole mikään vaihtoehto, jos henkiin haluaa jäädä. Nämäkin tilat, kaikki tilajärjestelmät täytyy pitää elinkelpoisina. Meidän täytyy auttaa niitä löytämään paras keino jäädä henkiin. Eikä vain tätä pidä, tähän pidä pyrkiä, vaan ympistä täytyy poistaa kaikki ne komponentit, jotka e, esimerkiksi lannistavat liikkuvuutta. Eli jos on vaikka sellaisia, joille viljely ei ole paras mahdollinen elinkeino, niin täytyy poistaa sellaiset esteet, jotka estävät näitä henkilöitä ehkäpä luopumasta tilasta ja menemästä sen jollekin kilpailukykyisemmälle. Kakkospilarin välineet, kilpailukyky, no entäpä sitten ykköspilari. Minun mielestäni, siis täällä muistaakseni viitattiin maksujen ja tuotannon yhdistämisestä er, esimerkiksi luonnonhaitta-alueilla. Me pyrimme tehdä mahdolliseksi sen, että viljelijät voivat edelleenkin viljellä maaseuduilla niin, että viljely voi olla elinkelpoista sellaisissakin tilanteissa, joissa markkinaolosuhteet eivät ehkäpä mahdollistaisi maanviljelyn elinkelpoisuutta. Eli meillä on hyviä syitä pyrkiä luomaan sellaiset olot, joista nämä viljelijät voisivat jäädä henkiin. Eli kaiken kaikkiaan kaikkien kilpailukykyä pyritään parantamaan. Tässä on aika, vaik- Tässä on aika vaikea antaa vastauksia. Usein akateemikot sanovat, usein akateemikoille sanotaan, että hyvinhän te tässä meille saarnaatte, mitä pitäisi tehdä, mutta mitä tekisitte, jos olisitte meidän kengissämme, tai saappaissamme. Mielestäni ympin ehdotukset eivät ole riittävän rohkeita, urheita. Miksi? Siksi, että me liitämme monet raharesurssimme suoriin tukiin ja suorat tuet mielestäni kyllä auttavat viljelijöitä, mutta eivät ne ole sellainen väline, eh, joiden avulla voitaisiin auttaa viljelijöitä tekemään se, mitä heidän täytyy tehdä, eli tuottaa kestävää ja tehokasta, te, kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Eli keskipitkällä aikavälillä viljelijät eivät voi olla kilpailukykyisiä, joten mielestäni eh, niiden rahojen määrää täytyy vähentää, jotka liittyvät suoriin tukiin. Meidän tulisi eh, kehittää kohdennettuja välineitä, jotta voidaan tuottaa tätä julkista hyvää, julkisia hyödykkeitä, niitähän eurooppalainen yhteisö pyytää muun muassa maanviljelystä, maanviljelijöiltä. No tästä puhutaan myöhemmin kiinni, joten ehkä minun ei nyt tässä kannata kertoa, miksi tämänhetkinen ehdotus ei ole niin kohdentunut kuin minun mielestäni sen pitäisi olla. Ja minun mielestäni meidän tulisi tai no sanotaan näin, että tässä tapauksessa ne maksut, jotka liittyvät yhteisen hyvän tuottamiseen, niiden tulisi kompensoida ylimääräiset kustannukset ja se kilpailukyvyn heikentäminen, jotta voitaisiin tehdä se, mitä tarvitaan julkisten hyödykkeiden tai julkisen hyvän tuottamiseen, mutta samalla maanviljelijä ei kärsisi. Ajanoloon osa resursseista tulisi siirtää pois suorista maksuista tai tuista ja siirtää ne sellaisiin instrumentteihin, jotka ovat omiaan auttamaan maanviljelijää tekemään sen, minkä avulla viljelijä voi parantaa omaa kilpailukykyään, koska 20 vuoden kuluttua meidän ei pitäisi enää puhua siitä, mitä me teemme näiden suorien tukien kanssa, jotka jatkuvasti vain vähenevät. Lopetan tähän. Ja Hervé saa sitten vastata vaikeampiin kysymyksiin. Thank you. <coughs> Alors, je vais essayer de compléter par rapport aux réponses de, niin, minä pyrin täydentämään näitä vastauksia. Mitä tulee tähän energiatuotantoon, niin haluaisin sanoa, että tämä elintarvikehaaste koko maapallon laajuisesti on sellainen, että sitä ei pidä ajatella ikään kuin erillään muista haasteista, joita on samanaikaisesti. Esimerkiksi energiahaaste on yksi, sitten on ympäristöhaaste ja sitten on epätasa-arvoon liittyvä haaste. Ja sitten kun ajatellaan näitä kaikkia ja esimerkiksi tätä politiikkaa, ajatellaan on sellaisia markkinoita, jotka vaativat tai ajattelevat, että esimerkiksi biomassa on yksi energian lähde, ja sitten nämä ensimmäisen sukupolven polttoaineet ovat sellaisia ja näitä pitää kehittää ja pitää ajatella, että meidän pitää siis kehittää näitä toimintatapoja ja tietysti tähän tarvitaan eh, tutkimusta ja tutkimusten yhteistyötä. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän tuottavuuden rajoittamiseen Euroopassa, Euroopan unionissa, vaikeus on se, että 40 vuoden ajan on käytetty tiettyä tuotantotapaa maataloudessa. Se on toiminut erittäin hyvin. Se tarkoittaa sitä, että Meillä on esimerkiksi viljalajeja, jotka ovat suorimpia ja sitten on otettu käyttöön lyhyempiä viljalajeja, on tehty valinta, on tehty valinta, jotta voitaisiin optimoida maan käyttö ja on hyvin, tämä järjestelmä on hyvin yhdenmukainen ja vaikeus on se, että hiljalleen sitten on tullut kielteisiä vaikutuksia ympäristön kannalta ja nyt meidän pitää siirtyä toisiin järjestelmiin, jotka ovat sitten monipuolisempia ja käytetään paremmin paikallisia olosuhteita hyödykseen ja pyritään käyttämään paikallisia resursseja paremmin hyödyksi. Esimerkiksi kun ajatellaan kasvien suojelua, niin pyritään vähentämään hyönteismyrkkyjen käyttöä ja niin edelleen. Ja ihan yksinkertaisesti sanottuna me emme vielä osaa toimia oikealla tavalla tällä hetkellä ja me tarvitsemme innovaatioita maatalousalalla tutkijat ja yksityinen ja julkinen sektori niiden pitää olla mukana tässä koska tämä on euroopan prioriteetti. me pyrimme saamaan hyvää tuottavuutta suojelemalla samalla luontoa. Ja tämä mahdollistaa monipuolistamisen, niin nyt vastaan siihen, että minkälaista ratkaisua me ehdotamme. Tämä mielestäni liittyy näihin palveluihin, joita voidaan tarjota. On, voidaan paremmin tuntea nämä asiat, kun tunnetaan, mitkä minkälaiset välineet meillä on käytössämme ja mikä budjetti. Eli tämä, tässä pitää löytää toisenlaisia resursseja ja meidän pitää käyttää ympäristöpalveluja hyödyksemme. Esimerkiksi Myyni on tässä esimerkin omainen kaupunki siellä. Niitä on muitakin esimerkkejä. Meidän pitää mennä pidemmälle, jotta voimme päästä näistä budjettirajoituksista eroon. Me olemme vielä liian ujoja ja kun ajatellaan eri jäsenvaltioiden toimintaa Euroopan unionissa, meidän pitää ajatella näiden tulojen paremmin käyttöä. Ja tämä liittyy myös kilpailukykyyn. Tätä ei pidä sekoittaa tuottavuuteen. Kilpailukyky on sitä, että maanviljelijä kilpailee toiminnastaan muiden toimijoiden kanssa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan palkka työstä ja samalla pyritään monipuolistamaan toimintaa. Tähän on erilaisia tapoja. Pitää tietysti olla kilpailukykyinen tai voidaan myös pelata hintojen kanssa. Mitä sitten tulee maankäyttöön Euroopassa, kun ajateltiin, että on yhteys sen välillä, että tuet ovat heikkoja ja ja puhuttiin, että tietyissä maissa tuet ovat korkeampia. Minun mielestäni tällä, tässä ei ole yhteyttä. Kun ajatellaan, että maat katoavat, niin tämä johtuu siitä, että maaperä ei ehkä ole tarpeeksi tuottavaa tai maata käytetään toihin, toisiin tarkoituksiin. Eli tässä kyse ei ole siitä, että tuet sitten olisivat, pelaisivat jonkinlaista roolia tässä yhteydessä. Tämä ihan yksinkertaisesti. Tietysti uusissa jäsenmaissa on uudenlaisia haasteita ja ongelmia, mutta minun mielestäni tässä kyse on maapolitiikasta ja omistajuuskysymyksistä eikä niinkään tuista. Sitten viimeinen kohta, joka liittyy kysymykseen siitä, että miten voitaisiin käyttää näitä kalajauheita ja muita jauheita ja kuinka niitä tuhlataan. Tämä 70 prosentin luku, jonka FAO on esittänyt, on FAON julkisilla sivustoilla ja siinä viitataan siihen, että näihin virallisiin lukuihin, mutta jos ajatellaan, että mitä vähemmän hukataan resursseja, niin sitä parempi. Eli kun käytetään eri tilanteita. Meillä ekonomisteilla voi tietysti olla erilaisia ratkaisuja, mutta meidän pitää analysoida myönteisellä tavalla, että mitä voidaan hyötyä. Eli jos pyritään vähentämään tällaista hukkaamista, niin tänä päivänä tämä on erittäin vaikea toteuttaa. Se tiedetään, koska eurooppalaiset eivät halua luopua elintasostaan. Esimerkiksi yksi esimerkki kun pyritään vähentämään hukkaamista, niin viimeisten vuosien aikana hukkaaminen on, sitä on pystytty vähentämään kymmenellä prosentilla, eli tämä on men, ollut menestys. Ja sitten kun pohditaan, että mistä tämä vähennys tulee, niin se tulee siitä, että Iso-Britanniassa on pyritty kouluttamaan esimerkiksi lapsia ja ennen kaikkea tämä tulee johtuu talouskriisistä ja siitä, että ihmisistä on tullut köyhempiä. Eli meidän pitää olla vaatimattomia, kun ajatellaan näitä tuloksia ja pitää pohtia tätä kokonaisuutta tässä asiassa. Kiitoksia kovasti kaikille molemmille puhujille. Näiden puheenvuorojen myötä saimme ensimmäisen teeman loppuun käsitellyksi. Seuraavaksi annan puheenvuoron Anet Freibauerille, joka edustaa Johan Heinrich von Tyynen instituuttia. Se on ja myös ma- maatalouden ilmastonmuutoksen tai tutkimuksen instituutti Ja sitten meillä on toinen puhuja, Alan Buckwell. Hän on Lontoon Imperial Collegein maataloustalouden professori. Tämän toisen teeman aiheena on maatalouden kestävä kehitys. Pyydämme, että te molemmat puhutte vain 10 minuuttia ja sen jälkeen järjestämme kysely- ja vastaussession. Sama juttu. So, so now, um, hello everybody from my side. Ähm, Kiitoksia. Hyvää päivää teille kaikille. Minulla on nyt haasteentani puhua kymmenen minuutin ajan teille konkreettisesti ja ehdottaa teille ratkaisuja sen osalta, miten maatalous ja ympäristö voidaan yhdistää. Ja samalla analysoin maatalouspolitiikan uudistusta. So, uh, first of all, um... No niin, ensinnäkin, mitä haasteita meillä on edessämme? Meidän täytyy nyt pohtia hieman vuotta 2020, mutta pidemmälläkin aikavälillä hiljattain tehdyt analyysit, jossa otettiin huomioon tämä aikahorisontti, osoitti, että haasteet, varsinkin ympäristöhaasteet, jotka meillä on edessämme, ovat paljon vahvempia, paljon suurempia kuin mitä vielä kuvittelemme pari vuotta sitten. Joten nyt on tapahtunut aivan uuden tyyppisiä muutoksia. Kun tarkastelemme esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä ilmastonmuutosta, varsinkin Durbanin jälkeen on havaittu, että tämä kahden asteen tavoite, kahden asteen lämpenemisen tavoite on miltei saavuttamattomissa – ja haasteet ovat sen vuoksi vielä suurempia. Johtuen tästä feedbackista, jota on saatu, meidän reaktioaikamme lyhenee, meidän toimia nopeammin. Eurooppalaisen järjestelmän haasteena on nyt uudelleen yhdistää tuotanto ja yhteishyvä monimuotoisen maatalouden elinkelpoisuuden varmistavalla tavalla. Varsinkin kun tarkastellaan ympäristöhaasteita ja ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden heikentämistä ja resurssien vähyyttä, tämä kaikki aiheuttaa radikaaleja muutoksia sekä elintarvikkeiden kulutuksessa että tuotannossa. Meidän täytyy päästä kahdella tavalla tavoitteisiin. Toisaalta hillitä ilmastonmuutosta ja toisaalta mukautua siihen Euroopan tasolla mukaan luettuna biodiversiteetti, vesihuolto ja maaperän suojelu ja maaperän laatu. Maailmassa riskit ja epävakaus vain kasvavat. Sen vuoksi on tärkeää tehdä eurooppalaisen maaseudun kehittämisestä ja maatalouspolitiikan tuotannosta sellaista, että se on kestävää laadultaan, eikä pelkästään vakuutusyhtiöiden kautta pyritä varautumaan riskeihin. Ja kun tarkastelemme maatalouspolitiikan kehittymistä, reagoidaanko nyt haasteisiin riittävän nopeasti? Myönteistä kyllä, kun suunniteltiin YMPn uudistamista, haasteet selkeästi määriteltiin ja tunnistettiin, mutta valitettava kyllä, nyt tehty uudistusehdotus on unohtanut muutaman tärkeän elementin, erityisestikin selkeä visio vuode 2020. Missä me haluamme olla eurooppalaisen maatalouspolitiikan ja maaseudun suhteen vuonna 2020? Tämä visio puuttuu. Meidän täytyy olla mitattavat tavoitteet, joita voimme tarkastella, onko näihin tavoitteisiin päästy. Ja tavoitteiden täytyy olla kunnianhimoisia. Toinen seikka, joka tästä nyt on unohtunut, on politiikka ja budjettipolitiikka, joka varmistaisi sekä talouden kannalta tehokkaan toiminnan että yleisen hyödyn tavoittelun. Palaan tähän kohta. Ja viimeinen seikka, joka puuttui, oli se, että nyt meillä on valtava kasa paperia ja lukuisia ehdotuksia direktiiveiksi, jotka tarjoavat monia hyviä mahdollisuuksia, mutta myöskin mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat jatkaa samaa vanhaa rataa meidän pitäisi luoda aktiivisempi arkkitehtuuri, joka helpottaisi ja myötävaikuttaisi tähän muutokseen, joka on tarpeellinen. Tästä olisi todellakin hyötyä. Nyt täytyisi tehdä selväksi, että ne hyvät elementit, jotka ovat olemassa, ne todellakin tulevat hyödynnetyiksi. Joten minkälaisia toteuttavissa olevia tavoitteita voidaan asettaa vuodelle 2020, ja kun puhun toteuttavuudesta, en puhu tyylin business as usual, vaan pikemminkin kohdentuista toimista ja resurssien käytön tehokkuudesta ja ympäristön suojelusta ja yleisen yhteisen hyvän ylläpitämisestä. Tästä tarkoitetaan sitä, että energiaa täytyy käyttää tehokkaammin ja pitäisi käyttää järkevämmän tavalla lannoitteita, ei pelkästään synteettistä typpiä, vaan pikemminkin pitäisi vähentää lannoitteiden käyttöä. Esimerkiksi typen ja fosforin katoaminen maaperästä täytyy ottaa huomioon, ja myöskin maaperän eroosio. Tämäkin vaikuttaa meidän kykymme tuottaa elintarvikkeita tulevaisuudessa, joten maa, maaperän suojelu erosiolle alteissa, alteissa, alteissa tilanteissa täytyisi hoitaa kuntoon ainakin hidasta erosiota, jotta biodiversiteetin katoaminen voidaan lopettaa. Sitten ilmastonmuutoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi tulkita resurssitehokkuustavoitteita ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maatalous- ja metsänhoitosektorilla jopa 20 prosentilla suht, vuoteen 2020 mennessä suhteessa vuoteen 2005. Sitten mukautuminen ilmastonmuutokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että alueiden välisestä diversiteetistä voidaan pitää kiinni ja pitää yllä alueiden kapasiteettia luo, lö, löytää uusia keinoja toimia esimerkiksi riskien ja yllätysten varalta. Ja sitten yksityiskohtaisesti näistä uudistuksista. Minun nähdäkseni ensimmäinen pilari on saman tyyppiin kuin ennenkin. Tässä kyse on budjetin tai määrärahan jakamisesta nykyisen ehdotuksen mukaisesti, mutta viherryttämistoimet eivät mene riittävän pitkälle valitettavasti. Monet näistä toimista ovat jo mitä suurimmassa määrin käytössä monilla maatiloilla, joten kysymys kuuluu, luodaanko täällä millään tavalla uutta yhteistä hyvää näillä toimilla? Ja pitääkö sitten pystyä kvantifioimaan tulokset ja mitä määrällisiä saavutuksia ei tällä välttämättä saada aikaan. Saksassa on havaittu, että toisen pilarin osalta ei tarvita mitään muutoksia periaatteessa viherryttämisen osalta uuden myötä. Ja ilmastonmuutos sitten. Siihen tuskin puututaan laisinkaan, koska kyse on resurssien käytön tehokkuudesta. Tässä on hyviä elementtejäkin, esimerkiksi se, että vihreän pidetään kiinni. Mutta tässä on kuitenkin porsaanreikiä, jotka täytyy sulkea. Silloin kun maa vaihtaa omistajaa, voidaanko sitten tämä vihreä alue kyntää nurin? Tämä on tyyppinen kysymys esimerkiksi, joka saattaa luoda porsan reikiä tähän viherryttämistoimintaan. Sitten ekologiset kohdentamisalueet. Tämä on hyvä elementti, mutta tämä ei ole riittävän kohdennettu, jotta voitaisiin todellakin ekologisesti tärkeät alueet ja niiden avulla luotavat käytävät ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisalueet voitaisiin riittävällä tavalla säilyttää, niin voitaisiin erityisesti ottaa huomioon. Tässä on hyviä elementtejä, mutta ne eivät mene riittävän pitkälle. Tietysti voidaan pohtia uusia minimistandardeja, jotka todellakin pitäisivät yllä vedenlaatua, ilmastonmuutostoimia, ja biologista monimuotoisuutta esimerkiksi typen osalta ja fosforin osalta voitaisiin ryhtyä toimiin per eläinyksikkö siten, että voitaisiin paremmin ottaa huomioon eläin- ja kasvituotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen. Ja esimerkiksi ojitus orgaanisella maaperällä voitaisiin rajoittaa näitä toimia voidaan ottaa käyttöön toisessa pilarissa, mutta laajemmassa mittakaavassa niistä että voisi olla hyötyä viherryttämispuolellakin. Kun alueittain katsotaan kustannuksia, joita syntyy näistä toimista, kustannuksissa on suuriakin eroja, joten kunnallinen tasapaino täytyy saada kustannusten ja hyödyn välille, Ja tätä ei saada aikaan nykyisellä suoja, suorien maksujen järjestelmän vihertämispuolella. ehdotuksena niin on, että suorien maksuja vähennettäisiin pikkuhiljaa siirrettäisiin tämä raha kohdennetuimpiin ja suuntaan antaviin toimiin. Joten toinen pilari sitten. Siinäkin on monia seik- hyviä myönteisiä seikkoja, mutta toistaiseksi tämä on edelleenkin business as usual. Tässä puhutaan 25 prosentista koko talousarviosta ja toinen pilari on osoittautunut hyödylliseksi vesipolitiikan ja biologisen monimuotoisuuden osalta. Kuitenkin sillä on merkittävän suuri byrokraattinen taakka myöskin rasitteena, eikä sen avulla ole voitu vedenlaadun tai biologisen monimuotoisuuden suhteen kääntää trendiä vastakkaiseen suuntaan. Se ei ole tässä auttanut. Mitä todellista alueellista johdonmukaisuutta ei ole ollut myöskään suunnitteluvaiheessa ja täytäntöönpanossa eri politiikan osa-alueilla. Kansalliset prioriteetit on asetettu ja myöskin strategiset suunnitelmat ja täytäntöönpano. Ne on määritelty kansallisella tasolla. Ne tulevat määrittelemään se, miten paljon on saatu aikaan. Ympäristötavoitteet toisessa pilarissa täytyy hoitaa siten, että siinä on paljon kannustimia, jotta maat todellakin ryhtyvät näihin toimiin. Ja sitten kaksi kriittistä seikkaa, biologinen monimuotoisuus ja ilmastonmuutos. Valitettavaa kyllä ilmastonmuutostoimet ovat nyt väärässä työkalupakissa. Täällä on pelkästään alueellisia toimia, esimerkiksi organisen luomuviljelyyn liittyviä toimia ja muita rajoituksia, mutta ei ilmastonmuutokseen hillitsemistyötä tällä sektorilla tehdä. Tässä on tuskin lainkaan mitattavissa olevia ilmastonmuutos hillitsemistoimia, esimerkiksi viheralueiden ylläpitäminen ja metsien ylläpitäminen olisi yksi tällainen toimi, joten budjetti budjetin uudelleen kohdentaminen ilmastonmuutostoimiin olisi tarpeellista, mikäli halutaan ilmastonmuutokseen millä tavalla vaikuttaa resurssien käytön, tehokkuus ja matala hiilitalous ja muut toimet mukaan luettuna typen hallinnointi, märehtiöiden hallinnointi ja biologinen viljely ja myöskin tietämyksen ja tiedon siirto ja innovaatioiden levittäminen esimerkiksi elintarvikkeiden käytön osalta auttaisi viljelyn monipuolistamisessa ja ilman, ilmastonmuutostoimissa. Se, se voitaisiin tarkastella päästöjä per tuote. Ja EUn yhteisrahoituksen pitäisi olla hyödyllisten tuotteiden osalta korkeampi. On sääli, että uudistuksessa yhteisrahoitusta on vähennetty. Minä kannat, kannat, kannustaisi 25 prosentin kiinnipitämisestä alue toimien osalta, alueellisten toimien osalta, mutta siten, että yhteisrahoitus olisi korkeampaa alueilla, joilla ei omaa rahoitusta riittävästi löydy. Alueelliset ekologiset suunnitelmat pitäisi hoitaa siten, että uudelleen kohdennettaisiin toimet. Ja sitten minun johtopäätökseni tästä kaikesta. Ensimmäinen johtopäätökseni nykyisestä uudistusehdotuksesta on se, että riskit vain kasvamaan. Durbanin päätökset eivät auta siinä, että voitaisiin pitää kiinni tästä kahden prosentin lämpenemistavoitteesta. Alku on hyvä, mutta nykyinen kunnianhimon taso tässä YMPn uudistuksesta ei vastaa haasteisiin maailmassa, jossa yllätykset ja epävarmuus vain lisääntyvät. Saattaa olla, että viherryttämisen osalta luodaan parempia normeja, mutta suurempi yhteisrahoitus ympäristötavoitteiden osalta pitäisi varmistaa, koska minun mielestäni ilmastonmuutos on nyt väärässä työkalupakissa. Se pitäisi siirtää pikemminkin alueellisiin toimiin ja resurssien käytön tehokkuustoimiin. Ja koska emme voi ratkaista kaikkea, kaikkea nykyisen ehdotuksen pohjalta, niin kun nyt pitäisi ryhtyä pohtimaan tulevia ehdotuksia ja tulevia muutoksia niin, että luottaisiin mittaamiskelpoiset tavoitteet maatalouspolitiikalla vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin, niin että suorista maksuista päästäisiin pikkuhiljaa eroon ja siirryttäisiin kohdennettuihin toimiin, jotka myötä vaikuttavat yhteisen hyvän syntymiseen. Meillä täytyy olla mitattavat tavoitteet ja vähemmän byrokratian taakkaa. En nyt lue en tule lävitse koko tätä luettelua suosituksistani, vaan pikemminkin me pitäisi olla paremmin aktiivisia ja saada aikaan innovaatioita, jotta näihin tavoitteisiin ja haasteisiin voidaan päästä. Kiitos paljon. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron professori Bakwellille. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos puheenjohtajalle, komissiolle ja Agrin valiokunnalle, että pääsin mukaan tähän keskusteluun. Nyt kun on jo sanottu, mitä on sanottu, niin minä keskityn kestävään kehitykseen ja erityisesti komission ehdotukseen ja tilaisuuksiin parantaa niitä. Minusta vaikuttaa siltä, että komissio tarjosi kolme vaihtoehtoa tässä YMP-uudistuksessa ja kyseessä on kuuleminen, on ollut kuuleminen eurooppalaisen yleisön kanssa 2010 vuonna ja kun ajatellaan tätä uudelleenjakovaihtoehtoa, niin tämä on erittäin tärkeä teema, joka on mukana. Ja se on erittäin tärkeä poliittisesti kun ajatellaan, että pitää saada paremmin jaettua tuki YMPstä, mutta se ei kuitenkaan auta viemään tätä YMPtä oikeaan suuntaan. Eli se on tarpeellinen, mutta ei kuitenkaan riittävä muutos. Sitten kolmas vaihtoehto, jonka komissio on esittänyt radikaalisiksi muutokseksi, se on ainoa radikaali muutos, joka on mainittu Euroopassa, ja tämä tapahtui sitä, että siirrytään suorista tuista ja pilari ykkösen tuesta. Ja kun keskustellaan julkisesti tästä asiasta, niin tämä vaihtoehto ei ole saanut huomiota ja monet jäsenvaltiot ja sidosryhmät jättivät tämän pois ja kukaan ei ole kritisoinut komissiota siitä, että vaihtoehto kaksi oli ainoa tapa edetä kaksipilarisessa YMPssä. Ja sitten kysymys joka olemme kuulleet, tätä on jo kritisoitu. Ja kun ajatellaan tätä integraation vaihtoehtoa, niin minun mielestäni tässä on kolme teemaa, eli tämä uudelleenjako, teema, en puhu siitä enempää. Sitten toiseksi on tämä viherrytys, teema, ja tästä puhun seuraavan yhdeksän minuutin aikana. Sitten kolmas teema on paremmin kohdennettu tuki ja tässä puhutaan viidestä variaatiosta tai vaihtelusta. Eli on sellaiset viljelijät, jotka saavat tukea, vaikka eivät ole kovinkaan aktiivisia. Sitten on pienet ää, ää, pienviljelijät ja nuoret viljelijät. Ja tästä keskustellaan tässä uudistuksessa, mutta nämä eivät kuitenkaan ole uusia valtavia rakenteellisia muutoksia YMP:hen. hen Eli tämä pääasiallinen rakenne muutos on oikeastaan viherrytys. Eli jos emme saa tällä suuria muutoksia aikaan, niin sitten olemme menettäneet mahdollisuuden uudistaa YMPtä. Kun puhutaan maaseudun kehittämisestä, tässä on suuria tavoitteita, esimerkiksi vedensuojelu. Sitten siinä on kuitenkin vähän yksityiskohtia ja tässä on riski, että koko uudistus ikään kuin vesittyy budjettikeskusteluissa. Jos puhutaan pilarista yksi, niin jotkut sanovat, että me emme tarvitse pilari kakkosta. Eli tämä olisi erittäin suuri virhe minun mielestäni ja tätä pitää tarkkailla, mutta voimme sanoa, että YMP ei saa enempää resursseja kuin mitä sillä on jo nyt. Eli tulevaisuus pysyy joko samana, tai sitten se on huonompi tulevaisuudessa rahallisesti. Eli katsotaan, että se raha on hyvin käytetty, mitä meillä on. Eli miksi sitten YMPtä pitäisi viherryttää? Meillä on paljon viljelijäjärjestöjä Euroopassa, jotka sanovat, että YMP on jo tarpeeksi vihreä, mutta olemme kuitenkin kuulleet Anetelta näistä uhista, ja tälle on vahvoja teoreettisia empiirisiä perusteita, miksi meidän pitäisi viherryttää YMPtä on esimerkiksi kasvihuonekasvut ja maaperän eroosio ja niin edelleen. Ja me emme vielä tee tarpeeksi työtä tällä alalla. Ja tilastot kertovat tämän meille. Ja Euroopan suurin politiikka on erittäin tärkeä poliittinen väline, jolla pyritään tai voidaan viherryttää eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja käyttää paremmin maata. Ekosysteemipalvelulähestymistapa, jota on kehitetty akateemisessa maailmassa viimeisen kymmenen vuoden aikana, on osoittanut, että on tällaisia ei-markkinoilla olevia palveluita, joita tuottavat ainoastaan viljelijät ja metsänhoitajat, ja tämä on erittäin suuri osa monista jäsenvaltioista ja niiden toiminnasta, ja monet näistä ekosysteemipalveluista eivät ole markkinoilla, joten me tarvitsemme yhteistä toimintaa, jotta nämä, nämä palvelut saadaan toteutettua. Eli tämä uudistus liittyy YMPn viherryttämiseen, ei ole epäilystäkään siitä, että viralliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat vakavissaan tämän asian kanssa. Suorat edunsaajat eivät kuitenkaan ole tätä ottaneet tarpeeksi vakavasti, eli tämä on suuri ongelma tässä uudistuksessa. Kuinka sitten pitäisi viherryttää YMPtä? Eli miten tätä on tehty viimeisen 20 vuoden aikana? Tästä on puhuttu ainakin 20 vuotta minun tietääkseni ja tämä tapahtuu kakkospilarin kautta. Tämä on monivuotinen, yhteisrahoitettu, valvottu ja arvioitu ohjelma. Ja ajatus oli ää, tämä, kun puhuttiin, on puhuttu ää, maaseudun kehittämisasetuksesta, eli puhuttiin ää, esimerkiksi tietyistä alueista, jotka on heikoimpia. Nämä ovat olleet vahvuuksia pilarissa kaksi, mutta kuitenkin pilari kaksi ei ole ollut suuri menestys. Sitä on syytetty olevan liian monimutkainen ja byrokraattinen, koska se on, ja se vaatii yhteisrahoitusta, ja monet jäsenvaltiot ovat siinä tilanteessa, että niillä ei ole rahoja tähän, ja tulevaisuudessa niillä on vielä vähemmän rahoja. Eli yhteisrahoitus on este edistykselle YMP-uudistuksessa, koska jäsenvaltiot eivät halua myöntää tukea tai rahoja. Ja tämä on 90-luvun lopun strategia, jossa pyrittiin laajentamaan kakkospilaria. Ja nyt tämä näyttää tulevan tiensä päätökseen, koska maaseudu, maaseutuyhteisössä tätä ei hyväksytä ja siksi meidän pitää viherryttää pilaria yksi. Eli mitä tämä sitten tarkoittaa? tarkoittaa käytännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää määritellä yksinkertaisia yleisiä toimia. Ja tässä kieli on hyvä, eli maataloustoiminta, jossa saadaan kaikki viljelijät tulemaan korkeammalle tasolle, kun ajatellaan ympäristöstandardeja. Tällainen lähestymistapa on hyvä. Se, siinä vältetään niitä syytöksiä, että viljelijät toisaalta joutuvat äh, rangaistuksi ja että olisi epäoikeudenmukaiset toimintaedellytykset viljelijöiden välillä. Ja tämä tarjoaa myös yksinkertaisempaa toimintatapaa, mutta pitää puhua tai pohtia sitä, että perustuuko ympäristöjohtaminen näihin periaatteisiin. Se perustuu minun mielestäni paikkaan, se on pitkäaikainen, se on viljelyjärjestelmäkohtainen ja usein hyvin paikallinen. Eli siksi se perustuu enemmänkin alueellisesti määriteltyihin lähestymistapoihin. Eli voimmeko tästä pilarista yksi ja sen viherryttämisestä saada jotakin? Minusta vaikuttaa siltä, että tässä uudistuksessa on vielä pieni mahdollisuus siihen, että siitä tulee hyvin radikaali uudistus, jos ajatellaan vihreitä järjestöjä ja sitä, että meidän pitäisi laittaa 40 prosenttia enemmän YMPn viherryttämiseen, ne eivät uskoisi tätä. Eli tätä komissio ehdottaa, että pilari ykkösen tukiin annettaisiin enemmän ja viljelijöiden yleisön pitäisi ymmärtää, että tällä pyritään kestävään ekologisempaan toimintaan. Eli ajatellaan tämän viisi miljardia euroa. Se on viisi kertaa enemmän kuin nykyinen maatalousympäristö kuuluu tällä hetkellä. Kuitenkin, jos sitten tässä epäonnistutaan. Tässä pitää olla erittäin varovainen, koska jos me lisäämme resursseja viisinkertaisesti viherryttämiseen, niin yhteisön tai yleisön pitäisi todellakin saada parannusta toimintaan. Sitten jos ajatellaan käytännön tasolla tätä viherryttämistä, niin tätä on tietysti helppo kritisoida. Monet viljelijäjärjestöt ovat tietenkin ottaneet esille nämä kaikki vaikeudet, ja niitähän on. Jos ajatellaan viljalajien monopuolistamista, sillä pyritään välttämään ei-kestävää erikoisviljelyä, ja maaperän erosiota ja niin edelleen, ja nämä ovat erittäin hyviä argumentteja. Kuitenkin, jos pyritään tähän viljalajien monipuolistamiseen, niin sillä pyritään dynaamiseen, monivuotieiseen järjestelmään, jolla tämä on siis erittäin vaikea toiminta, on vaikea määritellä sellaisia tiloja, jolla tämä toimisi ja tällä ei, tästä ei saada suuria ympäristöhyötyjä. Eli täytyy sanoa, että komission vaikutusten arvioinnissa on lähes häpeällistä, että siinä ei ole pyritty selittämään näitä ympäristöhyötyjä, joita saadaan näistä ehdotuksista. Ja tämä ehkä johtuu siitä, että nämä hyödyt eivät ole niin suuria. Sitten toinen viherrystoimi on sitä, että pyritään säilyttämään nämä maat. Me emme halua tehdä samaa Itä- ja Keski-Euroopassa, mitä on tehty Länsi-Euroopassa, eli sitä, että kynnettäisiin vahingoittumatonta laidun maata. Ja tässä on erilaisia ongelmia, en nyt käy niitä yksityiskohtaisesti läpi. Sitten on tällainen ekologinen painopisteala, joka on siis viherryttäminen, ja tällä pyritään turvaamaan elinympäristö, joka edistää biodiversiteettia, ja pyritään yhdistämään kaikki ekosysteemit tekemään näin. Tällä pyritään suojelemaan vettä, maaperää ja ilmastoa. Seitsemän prosenttia on tämä todistepohja, jota pitäisi selvittää enemmän. Ja sitten kun mitä paremmin, nopeammin saamme tämän todiste, niin sitä parempi. Tässä on vielä paljon epävarmuutta. Ja minun mielestäni tärkeää tällä ekologisella painopistealalla on se, että onko, olemmeko tarpeeksi rohkeita, että voimme me palata ää, takaisin. DES 1, tässä puhuttiin tai puhutaan vihreästä pilari ykkösestä, mutta sitten uskalletaanko siirtyä pilari kaksi, eli komissio näissä viherryttämistoimissa mahdollistaa sen, että luomuviljely on tai se menee pakollisen viherryttämisen alaan. Eli tässä pyritään toimimaan ainakin periaatteellisesti ikään kuin pakollisen viherryttämisen puitteissa. Ja tässä monet valvonnat, joita pilarin ykkösen osalta on osoitettu tai tehty, niistä pyritään hyötymään tai niiden piiriin pyritään pääsemään, jos hyväksytään tämä pakollinen viherryttäminen. Tämä on yksi tapa edetä ja sellainen tapa, jolla tätä ehdotusta voidaan parantaa minun mielestäni. Minulta nyt loppuu aika, mutta periaatteessa tämä voisi olla hyödyllinen ja tärkeä askel eteenpäin YMPn muutoksessa. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti myös professori Backwellille. Nyt annan teille mahdollisuuden esittää kysymyksiä Bove. Euh, Kiitoksia. Kuuntelin erittäin kiinnostuneena näitä kahta puheenvuoroa. Minulla olisi pari kysymystä. Kumpikaan puhuja ei viitannut eräseen ympäristökysymykseen, eli siihen ongelmaan, joka maatalouspolitiikalla on tiettyyn tyyppiseen karjan kasvatukseen, esimerkiksi siipikarjan. Jollakin alue saattaa olla rakenteellista ylijäämää, esimerkiksi nitraatteja on valtavasti maaperässä. Tietty maatausmalli, jota YMP tuo mukanaan, ei saa johtaa tähän ylisuureen eläinkeskittymään. keskittymään. Entä sitten hieman jopa eriskummallisuuteen, jota keskustelussa on esitetty. Tänä päivänä ensimmäinen pilari kattaa tukia, tulotukia maanviljelijöille. Kun tarkastetaan tehokkuusongelmaa ja viherryttämistä, eikö pikemminkin olisi parempi, mikäli tuo tuotteen myymisestä viljelijä saisi tukensa. Nyt tämä järjestelmä suorastaan eriskummallinen. Raaka-aineiden hinnat ovat matalalla ja sitten tuet, sitä annetaan tukia. Ja sitten kun tuista on kyse, kyse on tuloista, puhutaan tuloista. Tällä tavalla ei koskaan päästä viherryttämisen toimiin tehokkaalla tavalla. Eivätkö nämä asiat riity toisiinsa? Eli tulo tasoon liittyvä kysymys. Eikö se ole pikemminkin tuotteista, tuotteen myynnistä riippuva asia? Ja eikö viherryttämisen päästäisi tehokkaammalla tavalla, mikäli muut järjestelmä muutettaisiin? Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää molempia esiintyjiä erinomaisista puheenvuoroista. Molemmat lähtivät siitä, että jos ensimmäisen pilarin vihertäminen pysyy, niin sen täytyy olla tehokkaampaa, jotta voimme saavuttaa niitä tavoitteita, joista puhumme. Kaikkein tärkein on tietysti uusi intensiivinen maanviljelymalli, jota täytyy vielä kehitellä. Kun katson tai kun nyt kuuntelin näitä esityksiä, niin jos todella halutaan ensimmäisessä pilarissa ottaa kestävyys vakavasti, niin vastaus yhteen kysymyksistänne olisi neutraali budjetointi. Se on yksi vihertämistoimista, jota täytyy tarkastella. On tärkeää, että tällaisia typpi, typpi haavoittuvia alueita täytyy tarkastella muun muassa Skotlannissa, Skotlannissa tähän asiaan puuttuisi tulisi puuttua kaikkialla. On tärkeää, että ravinteet tulisi ottaa huomioon myös budjettia laadittaessa. Merci, monsieur Lyon. Monsieur Agnew, s'il vous plaît. Um, Kiitoksia paljon. Minun kysymykseni on äh, lähinnä Anette Freiburille kohdennettu. Miksi te yritätte nyt äh, pelotella meitä? Te toteatte, että poliittisilla päätöksillä voidaan muuttaa ilmasto. Ilmasto on muuttunut viime vuosina tavalla, joka on kourin tuntuma. Talvet ovat yhä kylmempiä. Viime talvi esimerkiksi tuhosi suuremman osan iso britannian sokerin ruokoon viemistä. Yhä useamman on vaikea ruokkia eläimiä talven aikana. Tämä on suurin ongelma, jonka ilmastonmuutos on tuonut mukana. Joten miten me voimme viljelyönä vaikuttaa? Miten me voimme viljelyönä tehdä näistä talvista leudompia? Te näytitte täällä myöskin kalvokuvan, joka liittyy typen käyttöön, ja sanoitte, että 10-20 prosenttia typestä menee hukkaan. Minä olisin kyllä ankarasti eri mieltä. Minä olen maanviljelijä, niin kuin moni muukin täällä. Minä kyllä kuuntelen neuvoja sen suhteen, kuinka paljon typpiä kantaa käyttää. Me suhtaudumme typen käyttöön erittäin varovasti. Ja mikäli me käytämme 20 prosenttia liikaa, ja mikäli nyt vähennettäisiin tätä käyttöä 20 prosenttia, niin silloin kyllä satokin pienenisi huomattavasti. Kiitos vaan. Kiitos ja Mäkkinen. Kiitoksia kovasti ja haluaisin kiittää molempia puhujia. On monia kysymyksiä, pyrin esittämään ne lyhyesti. Olin huolissani, kun kuulin professorin sanovan, että ää, tässä on sellainen vaara, että me rohkaisemme haitallisia raho, ö, maatalouskäytänteitä. Mitkä teidän mielestänne ovat sellaisia? Ja olen samaa mieltä, että luomulle tulisi antaa ää, ikään kuin vapaat kädet, jotta niin kauan kuin luomukriteerit täytetään. Olen keskustellut tästä asiasta kollegani kanssa. Olisi hyvä ehkäpä tällaisille maanviljelijöille, jotka ovat näissä järjestelmissä mukana, samalla, samalla tavalla vapaat kädet. Ja kommenttinne budjettiin liittyen olivat mielestäni hyvinkin varteenotettavia. Ehkä niitä pitäisi vielä kehittää entisestään, koska me toivomme, että ne luvut, joita komissio on esittänyt, pysyvät sellaisinaan, mutta voi olla, että hetkessä tilanteessa näin ei ole. Ja ainakin varmaan se, että enempää rahaa ei heru. Ja ettekö ehkä ole sitä mieltä, että me olemme taas taantumassa riittämättömään budjettiin, kun yhteiskunta vaatii meiltä paljon, mutta me emme välttämättä laske vaatimusten kustannuksia, emmekä laadi sellaisia budjetteja, jotka auttaisivat meitä tavoittamaan, saavuttamaan tavoitteen. Merci, monsieur Sikinski, Kiitoksia ja Sekinski. Czy podzielacie państwo moją opinię, że Hyvät naiset ja herrat, haluan jakaa kantani, kun puhutaan tästä uudistuksesta. Tässä puhutaan ilmastokysymyksistä ja kaikista päästöistä ja biodiversiteetistä ja, ja perhosista ja niin edelleen, mutta ei kuitenkaan puhuta kaikista yksityiskohdista. Sitten puhutaan kilpailukyvystä, se on tietysti ehto ja pitää olla tehokas. Ja me tiedämme, että kilpailu eh, tarkoittaa teho, tehostamista. Ja että saamme suurempaa tuotantoa aikaiseksi. Ja tietenkin tässä yhteydessä puhutaan tuloista. Eli onko vielä jotakin niin kutsutua eurooppalaista maatalousmallia olemassa, koska tietysti kyse tässä kaikessa on tehostamisesta, eli innovaatio maatalouden alalla lähenee tehostamista. Eli mihin suuntaan meidän pitäisi tässä mennä, jotta samanaikaisesti voitaisiin olla kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti ja voitaisiin vastata kysyntään elintarvikkeiden osalta. Merci, monsieur E, bardzo. dziękuję za te wykłady. E, Kiitoksia. Haluan kiittää teidän, teitä puheenvuoroistanne ja kiinnittäisin huomionne seuraavaan. Kun keskustelemme yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta ja 30 prosentin määristä ensimmäisessä pilarissa, niin komissaari sanoi, että Asiantuntijat ovat ilmaisseet, että maatalouden ei tulisi olla peloissaan, koska sillä maataloudella on jopa tätäkin nykyä. Siis edelleenkin on sellaista ö, viljelemätöntä maata, peltoalaa, jota voitaisiin ö, käydä, käyttää, joka saattaisi olla tukikelpoista vihertämis näkökulmatarkoituksessa. Mutta kyllä kaikki tämä aiheuttaa paljon hallinnollisia kustannuksia maan viljelijöille ja myös jäsenvaltioiden hallinnoille. Jälleen kerran toivoisin, että tästä asiasta keskusteltaisiin, koska yhtäältä täällä esitetään ratkaisuja, joita itse viljelijät kritisoivat, ja toisaalta asiantuntijat ja virkamiehet ovat sitä mieltä, että tämä hanke ei ole tehokas. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres demandes. Kiitoksia. Nyt ei olekaan muita. Ai, onhan siellä vielä yksi puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult. Salut această inițiativă. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin todeta, että oli hieno ajatus järjestää tämä kokous. Ja oli hienoa kuulla arvostettujen vieraiden alustukset. Haluaisin ottaa puheeksi kaksi asiaa, joihin en oikeastaan nyt edes odota vastausta. Minun mielestäni on väärin, että nyt tässä maataloustuotantoon suhtaudutaan hieman yksisilmäisesti, yksipuolisesti, koska tulevaisuudessa ei ole kyse pelkästään maataloustuotannosta, vaan huomioon täytyy ottaa muitakin seikkoja, elintarvikkeiden saanti, varmuus, raaka-ainetuotanto ja niin poispäin. Ja myöskin maataloustuotteita tullaan käyttämään energiatuotantoon. Ja ensimmäinen pohdinta kuuluukin, miten me tulemme ottamaan huomioon sen, miten saadaan enemmän potentiaalia irti, miten potentiaalista saadaan enemmän rinti irti. Entä sitten nousevan talouden maata, uusi teknologia, ja sen käyttöön mahdollisuus, jotta voidaan parantaa tuotantoa siten, että ollaan ympäristön kannalta tehokkaita ja miten kilpailukyky markkinoilla tulee sitten tästä muotoutumaan. Ja kolmanneksi, miten ympäristöresursseja hallinnoidaan ja mitä tehdään. Voidaanko näillä ehdotetulla toimilla muuttaa tilannetta ja pystytäänkö lieventämään ilmastonmuutosta, hillitsemään sitä niillä toimilla, joita nyt on määrä ottaa käyttöön. Pystynkö tässä nyt pistämään kampoihin ilmastonmuutoksen kourissa? Nämä ovat seikkoja, joita täytyy pohtia. Tässä ei pidä liikaa yksisilmäisesti tuijottaa ilmastonmuutosta, mutta toisaalta täytyy ryhtyä toimiin sitä vastaan vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi voidaan kehittää sellaisia kasveja, jotka ovat kestäviä ja kestävät muutoksia ja mukautuvat uusiin ilmasto-olosuhteisiin. Donarea trei resurse fundamentale pentru ceea ce înseamnă producție. Kyse on perusresursseista, joita maatalouspuolella täytyy hoitaa. Esimerkiksi maaperää, maaperää täytyy suojella ja niin ikään vesivaroja. Monilla Euroopan alueilla on hyvin suuria ongelmia tämän suhteen, puhumattakaan muusta maailmasta. Maaperä rapautuu, heikkenee nopeasti. Esimerkiksi kalium on vaarassa huveta maaperästä. Entä sitten vesivarat ja veden käyttö maataloudessa? Itä-Euroopassa tässä suhteessa on jo suuria ongelmia. Ja kolmanneksi täytyy pitää huolta geeniperimästä. Edistystä pitää lähiaikoina saada aikaan tässäkin suhteessa. Tästä on jo monia esimerkkejä jo Brasiliasta. Nyt en edes odota, että vastaatte näihin minun pohdintoihini tänään, mutta toivon, että otatte nyt onkeenne minun ajatukseni ja pohditte nykyisiä ja tulevia toimia, joita nyt on ehdotettu otettavaksi käyttöön. Toivottavasti komissio tekee kaikkensa, jotta se pääsee tavoitteeseensa niin, että 2014-2020 välisenä aikana voidaan paremmin resurssien kautta myötä vaikuttaa innovaatioiden aikaansaamiseen, tutkimukseen ja myöskin biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen maataloussektorilla. Muuten meillä on valtavan suuri ongelma käsissämme. Kiitoksia tästä viimeisestä puheenvuorosta ja nyt annan puheenvuoron Freebauerille ja Backwellille vastauksia varten. Niin, kiitos näistä lukuisista erittäin hyvistä ja haastavista kysymyksistä. Yritän ryhmitellä ne kolmeen osaan. Ensinnäkin puhuttiin ensimmäisestä pilarista ja siitä, että antaako se tuloja viljelijöille ilman, että ne tuottavat hyödykkeitä. Tässä sanoisin, että jossakin määrin meillä on ehkä väärä käsitys siitä, että mitä tämän ensimmäisen pilarin suorat tuet oikeastaan toimivat. Jos ajatellaan viljelijää, joka viljelee maata, joka ei ole hänen omansa, niin vuokrahinta on yleensä sopeutettu näihin tukiin, eli kaikki nämä suorat tuet eivät mene suoraan viljelijälle, vaan maanomistajille. Eli tämä maa on liikkuva ikään kuin tästä esimerkkejä nähdään esimerkiksi Saksassa ja suorien tukien rooli ei aina ole niinkään selvä. Sitten toinen kysymys, kun puhutaan tehostamisesta, itse asiassa mitä mikä oikeastaan liittyy tähän tuotantoon ja ympäristöön. Tässä puhutaan teknologian siirtymisestä ikään kuin tietämykseen ja käytetään resursseja älykkäällä ja tehokkaalla tavalla. Eli joskus tästä tai puhutaan ekologisesta tehostamisesta. Eli se on tämän tyyppistä tehostamista, jota me tarvitsemme. Tarvitsemme, että pystymme tuottamaan enemmän vähemmillä resursseilla – tästä on sellainen lisähyöty, että se luo vähemmän ikään kuin riippuvuutta vähistä varoista ja meidän pitää myös ajatella ilmastonmuutosta. Maatalousala, jos ajatellaan, että lasketaanko ainoastaan tuotanto vai myös elintarvikkeiden jalostus, niin se tuottaa 20 prosenttia eurooppalaisista päästöistä. Sitten viimeinen kohta puhuttiin tällaisista alueellisista niin kutsutuista hotspoteista, eli sellaisista alueista, joilla tulee ylituotantoa tietyillä alueilla ja tiloilla. Tässä tietysti on olemassa tietyt budjettirajoitukset ensimmäisessä pilarissa ja tällä pystyttäisiin puuttumaan tähän kysymykseen eli joitakin eli ravinteita voitaisiin ikään kuin liikuttaa ja tällä pystyttäisiin vastaamaan osaan näistä ongelmista on suuri potentiaali siinä, että käytettäisiin ravinteita tehokkaammin, koska tällä hetkellä ravinteet, joita on erilaisissa lietteissä ja lannassa ja niin edelleen, ne eivät ole täysin katsottuja lannoitteiksi. Ja sitten kun puhutaan typin hukkaamisesta, niin se on jopa 75 prosentin tasolla tietyissä tilanteissa. Eli jos saisimme tyypin ja kaliumin ja muut ravinteet takaisin tähän viljelyyn, niin tätä pystyttäisiin liikuttamaan ja saataisiin ehkä pelastettua noin 30 prosenttia tästä. Thank you, Chairman. Um, if I could respond... Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voin vastata joihinkin kysymyksiin. Jose Bove esitti kysymyksen, olisiko parempi, että tuottajat saisivat tulonsa siitä, mitä he myyvät, ja vastaus on kyllä. Olisi aivan loistavaa, mikäli näin olisi. Ja olisi vielä hienompaa, mikäli kuluttajat osoittaisivat halukkuutta ostaa parempia ympäristönormeja samalla kun ostavat ruokaa. Luomutuotanto on klassinen esimerkki siitä, miten voidaan selkeästi tehdä markkinoilla ero tuotteiden välillä ja osoittaa, että kuluttaja ostaa parempia ympäristön normeja ostamaan luomutuotteita. Ongelma tässä on se, että tämä pätee vain suhteellisen pieneen osaan kaikista ostetuista elintarvikkeista. Meidän täytyy pyrkiä lisäämään luomutuotteiden myyntiä. Tässä on järkevä markkinointi, on osa ratkaisua, mutta tämä ei vastaa perusongelmaan. Perusongelma on se, että ympäristön osalta markkinat ovat epäonnistuneet. Ympäristöpalvelut ja niiden luokittelu yhteiseksi hyväksi tai miltei yhteiseksi hyväksi johtaa siihen, että markkinat eivät määrittele ympäristönormeille kunnollista hintaa ja julkinen sektori rahoittaa toimet ja YMP oletetaan osa, olevan osa tätä yhteisen hyvän tuottavaa koneistoa. Entä sitten yksityinen puoli, johon Bove ilman vihjaisi? Voitaisiinko luoda markkinoita esimerkiksi hiilen sieppaamista ja varastointia varten ja niin poispäin? Kuljettajat maksaisivat silloin osaan ympäristötoimista. Tämä on tämä avainkysymys. Tämä on ollut yhteinen tekijä kaikissa puheenvuoroissa tänään iltapäivällä. Maatalouspolitiikalla voi ja sillä pitäkin olla merkittävä rooli näiden palvelujen tuottamisessa, koska markkinat eivät tätä tehtävää hoida. McGuinness esitti kysymyksen, joka liittyy haitallisiin käytänteisiin. Tässä nyt ei tarvita kokonaista luottelua indikaattoreista niiden seikkojen suhteen, mitä parannusta täytyy saada aikaan. Jotkut indikaattorit toimivat, mutta yleisesti ottaen tilanne on kielteinen. Esimerkiksi maaperän eroosio, veden saastuminen, kasvihuonepäästöt, siksi meillä on vesidirektiiviä, meillä on lintudirektiivi ja niin poispäin. Tavoitteisiin ei vain ole päästy sillä päättäväisyydellä, jolla pitäisi niihin pyrkiä Joten ei tätä argumenttia kannata esittää, koska tämä argumentti pitää paikkaansa. Nyt kysy, kuuluu pikemminkin kysymys, me voimme tehdä ja miten voimme maksaa viljelijä siitä, että hän noudattaa korkeampia normeja näiden asioiden suhteen. Entä sitten viljelijä Pitäisikö sille antaa vapaat kädet? Pitäisikö sen suhtautua suopeasti? Kyllä. Ovi on nyt avattu luomuviljelyn osalta, joten käyttäkäämme tätä logiikkaa nyt hyväksemme perustelaksemme toimia. Jotkut ovat noudattaneet jo maatauskäytänteitä, jotka ovat hyödyksi ympäristölle. Näille toimijoille täytyy antaa tunnustusta, eikä vaatia aina vain lisää ja lisää. Kyse on yksinkertaistamisesta. Sattumoisin voisin myöskin todeta, että yleisölle täytyy saada selväksi se asia, että ei ole mitään haittaa siinä, että jatketaan hyvien käytänteiden noudattamista, vaan pikemminkin ne, jotka eivät noudata hyviä käytänteitä, pitäisi saada noudattamia samoja hyviä normeja. Tämä on se lisä, mitä pyrimme saamaan aikaan tällä uudistuksella. Tämä liittyy myöskin budjettikysymykseen. Mikäli te hyväksytte minun argumenttini sen suhteen, että suuri teema tässä kaikessa on viherryttäminen, ajattelee, että kaikki kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt kaikki sanovat, että tämä on pelkkää viherpesua, tämä on hölynpölyä, ei täällä ole mitään järkiperää, niin silloin emme saa mitään aikaan. Mikä vaikuttaa siltä, että YMP käyttää 12 miljardia ympäristötoimiin, ja mikäli tämä ei toteudu, niin silloin YMP, YMP-maine vain heikkenee sen sijaan, että se paranee, niin kuin me pyrimme sitä parantamaan. Tämä liittyy suoraan siis budjettiargumenttiin. Eikä kannata sanoa, että YMPn budjetti oli riittävä, koska lisää rahaa ei mistään tipu. Te olette kuulleet voimakkaita argumentteja jo iltapäivän aluksi sen osalta, että 17 prosentin perusmaksuja täytyy jatkuvasti perustella. Tämä on lievästi sanottu hintojen alennuksesta vuodesta 1990 ja tämän vuosisadan alusta pitää jollakin tavalla saada kompensaatiota hinnat nousevat ja kompensaation logiikkaa on jo kauan, kauan aikaa sitten kulunut kuiviin. Nyt tarvitaan siksi parempi logiikka. Ja yhteinen hyvä on ainoa looginen argumentti tämän kaiken tueksi. Ja tästä pääsenkin Aasinsillan kautta puolalaisen esittämään kysymykseen. Pitäisikö meidän nyt saada vakuuttuneeksi viljelijät siitä, että se mitä viherryttämisen kautta saadaan aikaan ei ole vaikea homma, koska tämä nyt käytännössä jo tehdäänkin. Tarkoitan sitä, että mitään lisäympäristöhyötyä ei ehdotuksista ole. Tämä on tietystikin hyvin herkkä tasapaino, mutta komissio tässä pallottelee tätä asiaa hienosti. kaneettini on nyt seuraava. Uudistuksen avainkysymys on, ollaanko nyt viemässä YMPtä parempaan suuntaan Vihreyttäminen on oikea tavoite ja parempi maankäyttö on parempi tavoite, oikea tavoite, mutta tietysti tämä voi mennä pieleen, mutta tietystikin parlamentti voi auttaa siinä, että asiat saadaan oikeille raiteille. Bon, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti molemmille esiintyjille. Ja nyt pyytäisin Katarzyna Czolinskaa, joka on Puolan tiedeakatemian edustaja. Ja annan hänen jälkeensä puheenvuoron äh, Jesus González Regidorille, joka taas edustaa Madridin yliopistoa. Tämä kolmannen äh, aihe, osiomme teema on tasapainoinen alueellinen kehitys. Uh, Kiitoksia kovasti. Me strukturoimme tämän paneelin niin, että minä keskityn enemmän tasapainoisen alueellisen kehityksen periaatteisiin ja hallinnointiin, ja kollegani porautui sitten muihin yksityiskohtiin. Kaksi kysymystä. Mitä tarkoittaa alueellinen lähestymistapa maaseudun kehityksiin. Yritetään saada sille vähän lihaa luiden ympärille, ettei se jää tyhjäksi sanaksi. Ja kuinka tasapainoista tämä maaseudun alueellinen kehitys on? Onko kyseessä vakava ongelma? Jos, jos niin missä määrin? Ja miten sitten voidaan kehittää maaseudun kehityspolitiikan alueellista aspektia? Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, kuinka voidaan hallinnoida ja täytäntöönpanna tasapuolista alueellista ke- kehitystä käytännössä. Ensinnäkin alueellinen lähestymistapa kehitykseen lähtee siitä, että politiikat keskittyvät aloihin, sektoreihin. Siis eivät, eivät siis kehi, ke, keskittyvät alueisiin, eivät aloihin. Tämä vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta näin ei käytännössä tapahdu joten tällainen alue sokea lähestymistapa tarkoittaisi sitä, että ihmiset liikkuisivat vain työpaikkojen perässä, kun taas täällä Euroopassa meillä on toisenlainen lähestymistapa. Eli se tarkoittaa sitä, että katsotaan, missä ihmiset jo ovat, ja politiikalla yritetään, politiikan keinoin yritetään tukea näitä alueita, joissa ihmiset jo siis sijaitsevat. Ja tämä paikkaperusteinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että maaseutualueita kohdellaan toiminnallisina alueina, tarkoittaa sitä, että ymmärretään, että ongelmat ovat muuallakin kuin hallinnossa, eli politiikan keinoin yritetään tarkastella ongelmia holistisesti, kokonaisvaltaisesti. Totta kai tämänlainen kehitys tarkoittaa sitä, että paikalliset toimijat eh, ovat aktiivisia, tavoitteita pyritään saavuttamaan tyvestä puuhun menetelmällä, vaikka säännöt annetaankin ylhäältä alaspäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ja myös sisäsyntyistä paikallista potentiaalia saatetaan liikekannalle. Otetaan huomioon, minkälaisia resursseja on, ja pyritään samaan aikaan tasapainoiset työmarkkinat, hallinnoidaan asianmukaisesti mahdollisimman hyvin maata. Tällä hetkellä maata käytetään hyvin erilaisilla tavoilla, jopa keskenään kilpailevilla tavoilla. Maanviljelijät teke, kilpailevat uudistuvien energioiden edustajien kanssa ja kaupungistuminen entisestään haluaa vallata maaseutualueita ja silti halutaan vielä matkailu ja vapaa-ajan ja turismin, turismiakin varten maata. Eli mm, maasta on kilpailua. Eli tämä paikkaperusteinen lähestymistapa on aika lupaava. Mutta minkälaisia epätasapainoisuuksia sitten on? Edelleenkin on selvää, kuten näette tuolta vasemma, vasemmanpuoleisesta kuvasta ja myös oikeanpuoleisestakin, kun katsotaan, että mikä on maaseutualueiden suoritus tällä hetkellä, niin oikeastaan meillä on kaksi indikaattoria, on selkeä rajalinja hyvin suoriutuvien maaseutualueiden ja huonommin suoriutuvien välillä. Tämä riippuu tietysti sektoreista. Toistaiseksi valitettavasti, jos maaseutualueet ovat täysin riippuvaisia maanviljelystä, niin silloin ne ovat huonommin suoriutuvia alueita. Ne alueet, jotka ovat monimuotoistaneet toimintaansa, eri sektoreihin, palvelusektoriinkin, suoriutuvat paljon paremmin. Ja toinen jakolinja, joka erottaa hyvin toimivat huon, huonommin toimivista, liittyy kaupunkien läheisyyteen. Eli ne maaseutualueet, jotka ovat lähellä kaupunkeja, toimivat paljon paremmin tai suoriutuvat paljon paremmin kuin ne, jotka ovat hyvin kaukana keskuksista – joten sen vuoksi... No valitettavasti minulla ei ole tästä kuvaa, mutta näistä kahdesta erosta johtuen edelleenkin itäinen Eurooppa suoriutuu heikemmin maaseutualueiden osalta kuin läntinen Eurooppa. Ja jos nyt kysytään, että millä tavalla uudistusehdotukset tulevat muuttamaan tätä kuvaa, niin mielestäni eivät tule. Koska nämä erot ovat hyvin sitkeitä, sinnikkäitä, ja näyttää siltä, että uudet toimet eivät puutu tähän ongelmaan. Edelleenkin, kun katsotaan näitä paremmin suoriutuvia alueita, niin ne eivät ole kovinkaan riippuvaisia maanviljelystä – ja toiseksi kannattaa tarkastella tätä kaupunkien läheisyyttä. Kaupunkien läheisyys parantaa maaseutualueiden osaa. Eivät kaikki maaseutualueet tietenkään voi olla lähellä keskittymiä kaupunkikeskuksia, mutta jopa pienetkin kaupungit voivat vaikuttaa myönteisellä tavalla maaseutuihin, mutta monetkaan eivät ole puuttuneet tähän kysymykseen. Uudessa ehdotuksessa on lause tai viesti, jonka mukaan maaseutupolitiikka ja kaupunkipolitiikka kulkisivat käsi kädessä. Mutta ymmärre, ymmärrämmekö me sitä, kuinka nämä kaksi politiikan aluetta näkevät, millaisiksi näkevät maaseutualueen? Onko jonkinlaista yhteneväisyyttä ja konsensusta maaseutu- ja kaupunkipolitiikan kesken? Kun ajatellaan tätä alueagendaa, sen mukaan alueiden tulisi kehittää potentiaaliaan omien erityispiirteidensä pohjalta. No, tämä on tietysti kohdan kolme kanssa samoilla linjoilla tästä Cap Towards 2020-asiakirjasta. Mm. Siinähän sanotaan, että maaseudunkin tulisi monipuolistua. On myös olemassa niin sanottu Barkka-kertomus tai raportti, jossa sanotaan, että jos maaseudulta ihmiset pakenevat kaupunkeihin, niin siitä tulee koitu enemmän hallaa kuin hyötyä. Eli maaseutupolitiikan tulisi tukea maaseudun elinkelpoisuutta ja työllisyyttä. Se on erittäin tärkeää, jotta maaseudulta ei väki katoa. Viides kohesioraportti tarkastelee asiaa eri kantilta. Se on sitä mieltä, että kaupunkien kaupungit hyödyttävät vähemmän kehittyneitä alueita. Enpä nyt tiedä, onko aluepolitiikan ja maaseutupolitiikan välillä riittävästi koherenssia. Ja miten sitten maaseudun ja kaupunkialueiden kehi- tai ylipäänsä alueiden kehityksestä saadaan mahdollisimman tasapainoista. Täytyy pohtia, missä määrin kaiken tulisi olla keskitettyä miten paljon tulisi eh, antaa mahdollisuutta joustavuudelle ja niin edespäin. Mielestäni hallinnointia ei ole vielä kauheasti eh, pohdittu, miten näin monimutkaista politiikkaa voidaan hallinnoida. Ja yksi haaste on tietysti se, että kuinka poliittiset tavoitteet voidaan yhdistää taloudellisiin eh, välineisiin. Eli toki voi olla hyviäkin toimia, mutta, mutta mitkä ovat niiden tavoitteet? Ja miten, miten saadaan sella, hyväksyttyä sellaisia taloudellisia toimia, joiden avulla voidaan puuttua näihin eh, tavoitteisiin? On sanottu, että investoinnit olisivat tehokkaampia kuin tuet ja tukiaiset. Mutta jonkinlaista tasapainoa näiden toimien välillä täytyisi saada aikaan. Ja myös maaseudun kehitysohjelmat, jotka kokeilevat erilaisia välineitä, esimerkiksi nuorten viljelijöiden tukia. Edellisessä rahoituskehyksessä annettiin tällainen könttäsumma, joka oli suoraa tukea. Kyse oli siis könttäsummasta, kun taas seuraavissa rahoitus kehyksissä tuetaankin enemmän jo investointeja, eli kyse oli investoinneista. Eli sama toimi voi toimia kahtena erilaisena välineenä. Ja miten tätä kehitystä voidaan sitten mitata, jos tavoitteet ovat vakavasti otettavia, niin toki tarvitaan uusia indikaattoreita, uusia mittareita tavoitteiden mittaamiseen. Hallinnolla on eri, eri tasoilla eri ongelmia. Täytyisi keskittyä täydentävyyteen ja synergioihin. Se on tervetullutta. Ja tältä osin uudistus meneekin hyvään oikeaan suuntaan. Tullaan ottamaan käyttöön yhteisiä strategisia puitteita, mutta ei voida lähteä siitä, että jakolinjojen avulla voitaisiin ratkaista kaikki ongelmat, koska mielestäni aluepolitiikka ja maaseudun politiikka ovat tällä tavalla etääntyneet liiaksi toisistaan, joten tarvitaan yhteistyötä ja jakolinjojen, toimivalta jakolinjojen piirtämistä. Ja tärkeää on myös se, että alue- ja maaseudun kehityksestä vastaavat viranomaiset eivät välttämättä että aina kuulu samaan ministeriöön, ja jos näin ei ole, niin saattaa tulla ongelmia johdonmukaisuuden ja yhteistyömahdollisuuksien välillä. Ja täytäntöönpanoviranomaisetkin ovat tärkeitä, koska vaikka olisi kuinka hyvä toimi ja hyvät tavoitteet ja hyvät välineet, jos toimia ei täytäntöönpanna asianmukaisella tavalla, niin ne koitu, käyvät hyödyttömiksi. Ja sitten päätelmät. Kun siirrytään kohti tällaista alueellista paikkaperusteista lähestymistapaa, se on hyvä asia. Se parantaa mielestäni mahdollisuuksia puuttua alueellisiin epätasapainoisuuksiin, mutta toimet täytyy valita oikein. Ensin täytyy tunnistaa, missä epätasapainoa esiintyy ja sitten puuttua tähän oikein toimin. EU-varojen integroiminen on hyvä asia, mutta se edellyttää yhteistyötä, ei toimivaltojen mm, eriyttämistä. Ja tietysti olisi hyvä, jos olisi e, johdonmukaisia sääntöjä niin maaseudun, maaseutupolitiikan kuin aluepolitiikan välineidenkin välillä. Edelleenkin meillä on hallintoon riittyviä ongelmia välineiden olipa kyse sitten tukiaisista, investoinneista, könttämaksuista, niiden täytyy olla tasapainossa. Myös edunsaajien täytyy olla tasapainossa. Täytyy muistaa, että apua tarvitsevat paitsi viljelijät myös muut. Täytyy myös valita toimivallat oikein niin, että keskitytään tuotokseen, ähm, politiikkojen tuotokseen, Toisin sanoen myös valvontaa täytyy parantaa, eikä ainoastaan omaksua ää, tiukkoja hallintosääntöjä ja menettelyjä. Eli tärkeää on se, että toimet tuottavat tulosta ja tuotosta. Ja olisi hyvä, jos ää, toimien toteuttamisesta ovat vastuussa nimenomaan, nimenomaan kyseisen maan viranomaiset koska instituutiotkin poikkeavat toisistaan eri maissa. Kiitos. Merci, señor González, por favor. Kiitoksia. Ja sen jälkeen González, olkaa hyvä. Rodriguez. Gracias, eh, buenas tardes. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Minä esitän tämän esityksen englanniksi, mutta puhun kuitenkin espanjaa. On jo myöhäinen iltapäivä, mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille tässä keskustelussa hieman erilaisia näkökulmia – siitä tai tästä asiasta. Meillä on vielä ongelmana tässä se, että mikä on YMPn alueellinen vaikutus. Auttaako se todella takaamaan alueellisen tasapainon? Jotkut meistä ovat sitä mieltä, että näin on, mutta kun ajatellaan YMPn vaikutusta niin liittää, lisääkö se tietynlaisia epätasa-arvoja alueellisesti ja paikallisesti. Eli tässä ajatuksessa haluaisin ottaa esille sen, että meillä on hyvin vakava ongelma Euroopassa. Olemme puhuneet koko iltapäivän ongelmista eri aloilla, mutta meillä on kuitenkin myös tämän lisäksi alueellinen ongelma, joka vaikuttaa hyvin suurin alueisiin. Jos ajatellaan maita, jotka ovat riippuvaisia näistä tilastoista, joita käytämme, ja komissio on juuri ottanut käyttöön uuden teknologian tämän mittaamiseen. Tämä vaikuttaa erittäin suureen osaan väestöstämme. Eli ensinnäkin haluaisin kommentoida sitä, että kaikilla maaseutualueilla eri jäsenvaltioissa – lukuun ottamatta tiettyjä erityisalueita, jossa perinteinen viljely on vielä tärkeää. Kuitenkin viljelyn merkitys taloudellisesti vähenee koko ajan. Tämä pitäisi muistaa, koska kun tutkimme maaseutualueita ja pyrimme tuntemaan ne paremmin, niin me huomaamme, että taloudellinen merkitys vähenee maataloudessa näillä alueilla. Ja tämä vähennys liittyy myös siihen, että suurilla osilla näistä alueista, riippumatta niiden maantieteellisestä luonteesta, vaikuttaa siltä, kun katsotaan maisemaa, on metsää ja laitumia ja niin edelleen, tätä ei pidä jättää huomiota, mutta tämä on kuitenkin tietynlainen illuusio, kun ajatellaan tulonlähdettä näillä alueilla, niin se on yhä monipuolisempi. Eli ihmiset toisin sanoen saavat erilaisia tuloja kuin viljelytuloja tai esimerkiksi eläin kasvatustuloja. Eli meidän pitäisi kysyä, että auttaako YMP oikeastaan vai estääkö se toimintaa näillä alueilla, kun ajattelemme, että YMP-tuet on osoitettu tietyille alueille. Tämä on ollut perinteisesti näin. Ja sitten kun ajattelemme, katsomme tätä kohesioraporttia, niin YMP keskittyy ainoastaan tietyille alueille ja nämä ovat kaikista tuottavimpia alueita oikeastaan. Eli YMP toisin sanoen sillä on alueellinen vaikutus vain tietyillä alueilla ja myös sosiaalisesti se on keskittynyt vain tietyille alueille. Tämä ei kuitenkaan ole tämän päivän aihe, mutta YMP kuitenkin vaikuttaa yhä vähempään määrään edunsaajia tällä hetkellä. Eli perinteisesti onko YMP vaikuttanut kohesioon myönteisesti vai kielteisesti, takaako YMP tasapuolisemmat, tasapainoisemmat alueet. Sitten tämä toinen kohesioraportti. 2001 vuonna on julkaistu ja se sanoi, että YMPn vaikutus on kielteinen kaikista vähiten kehittyneimmillä tai vähiten rikkailla alueilla – Eli tämä on tutkimuksen tulos toisessa kohesioraportissa. Ja ensimmäisessä kohesioraportissa analysoitiin läheisesti tätä ilmiötä. Ja uudistuksen jälkeen kohesioraportit ovat osoittaneet, että nämä kohesioalueet ovat sellaisia, jossa YMP on vaikuttanut kielteisesti. Eli haluaisin kiinnittää huomionne tähän ää, taulukkoon tai tähän tilastoon. Tässä mm, saadaan ajatus tai idea siitä, että miten YMP toimii maaseutualueella ja EUn tietyillä alueilla, keskivertotulon alueilla. Eli tässä vihreällä ovat maaseutualueet tässä kuvassa. Ja ne ovat 30 prosenttiyksikköä jäljessä niitä alueita, jotka ovat niin kutsuttuja välialueita. Ja sitten tässä on kaupunkialueet. Ne ovat 25 prosenttiyksikköä edellä näitä välialueita. Eli tämä osoittaa sen, että meillä on suuri ongelma maaseutualueilla, kun puhutaan kehityksestä. Ja on monia alueita, jotka ovat 30 prosenttiyksikköä jäljessä tätä keskimääräistä kehitystasoa Euroopassa. Ja tässä puhutaan EUn 27 jäsenvaltiosta, mutta ennen laajentumista tässä näkyy tilanne, myöskin esimerkiksi 15 jäsenvaltion osalta erot ovat pienempiä. Ja sitten kun katsotaan EUn 12 jäsenvaltiota, tässä ero on jälleen suurempi, eli 60 prosenttiyksikköä maaseutualueiden ja välialueiden välillä. Tämä tutkimus on toteutettu vuonna 2000, mutta jos katsotaan nyt tilannetta EUn 27 jäsenvaltiossa, niin näillä maaseutualueilla on melko paljon köyhyyttä, eli tässä on suuri ongelma tällä alueella Euroopassa. Meidän pitää tutkia tätä asiaa ja sitä, että kuinka suuri ongelma tämä köyhyys on ja auttaako YMP sen ratkaisemisessa vai ei. Nykyinen YMP, jota nyt uudistetaan, täytyy pohtia sitä, että onko se puuttunut näihin ongelmiin. Mielestäni se ei ole aivan asianmukaisesti näihin puuttunut. Ja tähän liittyy kaksi argumenttia. Ensinnäkin maaseutupolitiikan painopiste ei ole ollut asianmukainen. Se ei ole ollut monialainen, eikä sitä ole sovellettu aluekohtaisesti. Ja sitten toinen argumentti on se, että YMP ja sen toinen pilari erityisesti ei ole vaikuttanut koko maaseutuväestöön vaan ainoastaan pienen segmenttiin maaseudun väestöstä hyötyy tästä pilari kakkosesta, eli viljelijät. Tässä tietysti on poikkeus, ja nämä ovat toimintalinjat kolme ja neljä, ja tästä kuvasta näkyy, että toimintalinjat kolme ja neljä ovat hyvin pieniä, ne ovat hyvin marginaalisia ja niillä ei ole todella suurta taloudellista vaikutusta. Ne kattavat hyvin pienen osan tästä toisesta pilarista. Eli vaikutus ei ollut kovinkaan suuri. Ja päätelmä tästä on, ovat seuraavanlaiset. Meidän maaseutupolitiikkamme ei ole riittävää ja se näkyy tästä kuvasta. Eli katsotaan näitä osuuksia maakohtaisesti eri toimintalinjojen osalta toimintalinja yksi, joka liittyy maatalouspolitiikkaan. Se on suuressa osassa joissakin maissa ja joissakin pienemmässä osassa. En nyt käy ihan yksityiskohtaisesti tästä läpi, mutta jos katsotaan esimerkiksi Espanjaa omaa maatani niin jäsenmaita, niin tämä oli suurin toimintalinja, eli sieltä saatiin eniten rahaa Pilari kakkosen yhteydessä. Ja siitä on tullut suurin tai toiseksi suurin toimintalinja joissakin maissa – mutta tämä toimintalinja kolme plus neljä, joka on merkitty sinisellä, se on pienimmässä osassa kaikissa jäsenvaltioissa. Eli 27 jäsenvaltiossa osuus on ainoastaan 20 prosenttia toisessa pilarissa. Ja tämä liittyy aluepolitiikkaan, eli 20 prosenttia toisesta pilarista. Tämä on 20 prosenttia 50 prosentista, eli puhutaan nyt noin kahdesta prosenttiyksiköstä koko YMP-budjetin osalta. Eli tämä on todellinen ongelma. Eli maaseutupolitiikka on epäasianmukaista ja riittämätöntä ja siinä ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota tähän tärkeään maaseudun painopistealaan. Eli YMP on vastuussa maaseudun kehittämisrahastossa. No katsotaanpa sitten tätä uutta ehdotusta, minkälaisia ratkaisuja tässä on esillä. On joitakin asioita, jotka ovat edistyksekkäitä. On ehkä kaksi tai kolme uutta kohtaa. Ensinnäkin se, että on suunniteltuna, että jäsenvaltiot voivat olla joustavampia, kun ne määrittävät omat prioriteettialansa. Eli on kuusi uutta prioriteettialaa, kun aikaisemmin toimintalinjoja oli neljä, eli jäsenvaltiot voivat tehdä kumppanuussopimuksia ja päättää, että mihin asioihin ne kohdentavat eniten rahaa. Tämä on erittäin tärkeää, koska jäsenvaltiot voivat näin tehdä aloitteita ja vaikuttaa siltä, että tässä on parempi koordinaatio pilari ykkösessä ja vaikuttaa siltä, että on mahdollisuus taata se, että voidaan käyttää rahoitusta myös muista rahastoista. Ja tässä edistetään innovaatioita Eli 99 vuonna oli tällainen tilanne, joka on otettu uudelleen esille. Eli meillä oli kohesiopolitiikka tuolloin ja maaseutupolitiikka liittyi kohesiorahaston alaan vuonna 1999, mutta nyt meillä on tämä ehdotus, joka on kiinnostavaa tietyiltä osin. Nämä eivät kaikilta osin ole uusia, koska meillähän oli tämä 99 vuonna, mutta toinen kysymys liittyy siihen, että minkälaisia vaikutuksia näillä uusilla toimilla olisi, jos katsot ne esimerkiksi ää, tätä uutta ehdotusta. Meillä on tiettyjä koordinointitoimia, jotka ovat jo olemassa, pilari kakkosessa, mutta tässä on tapahtunut ehkä hieman kehitystä. Olemme hieman paremmin tässä edistyneet, mutta ei ole aivan selvää, että onko tämä kokonaan täysin parantunut tilanne. Sitten myöskin ajatellaan leader-aloitetta ja toimenpiteitä sitä on parannettu. Jotkut sanovat, että tämähän oli jo olemassa aikaisemmin. Viisi prosenttia kakkospilarin budjetista menee Leader-aloitteeseen. Ja tässä on paljon potentiaalia tässä aloitteessa. Viisi prosenttia pilari kakkosen rahoituksesta menee tähän aloitteeseen, mutta se ei ole tarpeeksi. Me voisimme saavuttaa tämän aloitteen alueella, alalla paljon enemmänkin. Sitten uudistuksessa on myös heikkoja kohtia. Ensinnäkin jo vaikutusten arviointiraportista näkyi, jos katsotaan sen liitettä neljä, niin nähdään, että siinä on jo epäilyksiä siitä, että vaikuttaako tämä myönteisesti maaseutualueisiin, eli on ollut epäilyksiä sillä, että onko tällä lisäarvoa maaseutualueille uudistuksella. Siis minä olen sen tarkasti lukenut ja siinä sanottiin, että uudistustoimet eivät ole ehkä täysin kielteisiä, mutta eivät täysin myönteisiäkään, eli sillä on heikko vaikutus maaseutualueelle. Eli tästä sitten tuleekin esille kysymys, että edistymmekö tämän ohjelman kanssa vai emme, eli parannammeko alueellista kohesiota maaseutualueilla. 90 prosenttia aloistamme on, ovat sellaisia, joihin tämä vaikuttaa, eli parannammeko kohesia vai onko meillä ongelmia vielä tulevaisuudessa. Tässä on, tähän on varattu vähän rahaa, 14,6 miljardia vuodessa. Se on tietysti paljon rahaa sinänsä, mutta tämä jaetaan kaikkien 27 jäsenvaltion maaseutualueiden välillä, eli se ei ole kovinkaan paljon. Voidaan tehdä laskelmat ja emme tietysti tässä vaiheessa voi sanoa, että paljonko kukin jäsenvaltio saa, mutta en ole aivan varma siitä, että on, saadaanko tällä budjetilla vahvaa politiikkaa aikaiseksi. Sitten jos ajatelemme näitä kuutta painopistealaa, niin ainoastaan yksi näistä aloista käsittelee alueellista ja monialaista maaseudun kehittämiskysymystä. Tietysti muutkin näistä painopistealoista ovat tärkeitä, mutta haluaisin vain korostaa, että tämä kuudes painopisteala ei saa tarpeeksi huomiota tässä yhteydessä. Niin, sitten vielä lopuksi. Niin, meillä todellakin on ongelma. Euroopan unionilla ei ole todellista kunnollista maaseutupolitiikkaa. Meidän pitäisi keskustella täällä ja muualla, että tarvitsemmeko tällaista maaseutupolitiikkaa. Meiltä puuttuu kunnollinen maaseutupolitiikka, mutta meillä on kuitenkin vahva YMP, mutta tämä ei ole sama asia kuin se, että meillä olisi kunnollinen maaseutupolitiikka. Ja näistä uudistuksista luovin on se, tämä niin kutsuttu integraatio, skenaario. Tästä on ehdotettu tiettyjä asioita, mutta kysymys on, että onko tämä integraatiotavoite kohdentu mille aikakaudelle. Jos ajatellaan, että 99 vuonna meillä oli skenaario, jossa oli suurempi, vahvempi integraatio monien EU-politiikkojen alalla. Jotkut kollegat sanoivat, että meidän tavoitteemme saadaan saavutettua vuonna 2020, mutta se on hyvin pitkäaikainen tavoite. Sitten meillä oli tämmöinen pseudomaaseutupolitiikka 90-luvulta lähtien. Meillä on ollut paljon aikaa, meillä on ollut 30 vuotta aikaa tämän maaseutu politiikan kehittämisessä. Eli kysymykseni onkin se, että jos ajatellaan tätä yksinkertaista asetusta, joka käsittelee näitä rakennerahastoja ja maaseuturahastoja ja niin edelleen, tämä on hyvin monimutkainen asetus ja saattaisi olla paljon vaikeuksia toteuttaa sitä. Sitä ei ole ehkä helppoa soveltaa. Siinä on paljon rahaa, mutta on paljon sääntelyä. Ja sitten kun ajatellaan tällaista suoraa hallintaa, niin po- voidaan pohtia sitä, että mihin tämä monimutkaisuus johtaa. Eli kysymys onkin se, että kuinka paljon rahoitusta yhtä maaseutualuetta kohden voidaan saada, koska maaseutualueiden pitää parantaa tilannetta, eli kuinka paljon jokainen maaseutualue saa rahaa. Tämä on hyvin monimutkainen rakenne. Eli tässä haluaisin ottaa esille yhden ajatuksen. Emme voi puhua ehkä alueista siten, kun ne on määritelty tilastoissa. Voimme tietysti puhua alueista, mutta jos puhumme täytäntöönpanosta, niin ei voi, puhua ainoastaan alueista. Meillä on nämä NATS 3 jako, Meidän pitää mennä yksityiskohtaisemmin tähän. Meidän pitää puhua näistä NATS 4 alueista – puhutaan leader-alueista esimerkiksi, mutta ne on hyvin keinotekoisesti määritelty ja siitä puuttuu tietty homogeenisyys. Eli meidän pitää tietää tällä hetkellä, että on, ovatko meidän NATS 3 tilastot hyödyllisiä. Niitä voidaan käyttää analyysiin, mutta voidaanko niitä käyttää täytäntöönpanoon, se on toinen kysymys. Me tarvitsemme monipuolisempaa politiikkaa ja tämä hallinnollinen lähestymistapa ei välttämättä auta. Meillä pitää olla yksityiskohtaisempi ajatus siitä, että mitä nämä alueet ovat. Meillä ei ole syvällisiä, yksityiskohtaisempia tilastoja tällä alueella. Eli mitä me siis oikeastaan tarvitsemme? Me tarvitsemme EUn maaseutupolitiikkaa? Tarvitsemmeko puitteet maaseudun puu, maaseutupolitiikalle EU:ssa? Kyllä, me tarvitsemme tietyt toimintalinjat ja meidän pitää taata, että meillä on yhteys, rahoitus tälle politiikalle, koska ensimmäinen ajatus on se, että Tämä pitää heijastella todellisuutta. Suurin osa jäsenvaltioistamme ennen laajentumista sovelsivat omaa kansallista maaseutupolitiikkaansa ja tämä on tärkeämpää näillä maaseutualueilla, kun ajatellaan EU-politiikkaa. Kansallinen politiikka on tärkeämpää, jos ajatellaan Saksan tai Ranskan tai Iso-Britannian tai Alankomaiden esimerkkiä tai Irlannin, Espanjan esimerkkiä. Meillä on kansalliset maaseutupolitiikat ja mikä sitten puuttuu, mitä meidän pitää tehdä, meidän pitää erotella toisaalta elintarvikepolitiikka ja ympäristöpolitiikka maa, maatalouden alalla ja meillä pitää olla maaseudun puitepolitiikka, joka on alueellinen ja kestävä. Ei ole tarpeeksi, että me vain viittaamme maaseutualueille yhtenä painopistealana. Me tarvitsemme todellista maaseutupolitiikkaa, eli tarvitsemme yhteisen puitteen, jossa annetaan ohjeita sille, että kuinka näitä alueita voidaan kehittää. Ja käytännön toimet riippuvat siitä, että mistä alueesta tai maasta on kysy, kyse. Eli tätä on jo tutkittu ja tämä on niin kutsuttu maaseutuparadigma, joka esitettiin 2006 vuonna. Ja kollegani on puhunut alueellisesta lähestymistavasta, ja tätä on täydennetty hiljattain ehdotuksella, joka liittyy kestävyyteen. Ihan nopeasti kerron teille, mitä me tarvitsemme. Me tarvitsemme sellaisen asian, joka yksinkertaistaa asetusta ja yksinkertaistaa tä ja koheesiorahastoa ja vaikuttaa paremmin maaseutupolitiikkaan ja sitten kansallisista toimenpiteistä jokaisessa jäsenvaltiossa. Jos katsotte tätä kuvaa, niin tämä perustuu maaseutulainsäädäntöön Espanjassa – ja tässä on sitten esillä resurssit, joita tarvitsemme. Tässä pitäisi saada enemmän rahoitusta, mutta kyse ei ole pelkästään rahoituksesta, vaan lähinnä organisaatiosta ja ohjeiden ohjaamisesta. Eli tässä kuva, jota halusin, että seuraisitte. Kiitos erittäin paljon. Eh, Kiitoksia kovasti. Meillä on nyt pieni ongelman tapainen koska ihmisten pitää ehtiä koneisiinsa ja me haluamme kuulla myös, mitä Puolan edustajalla on sanottavanaan, koska hänelläkin on kiire äh, koneeseen. Sitten pidämme pikaisen kysymysvastauskierroksen ja sitten kuulemme vielä komissiolta. Ministeri, olkaa Dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście za 10 minut muszę opuścić. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun täytyy todellakin poistua paikalta 10 minuutin kuluttua, mutta haluaisin sitä ennen kiittää nyt käydystä keskustelusta. Tuossahan käytiin useita keskusteluita. Täällä viitattiin kuluttajien aseman ja myöskin maataloustuottajien ongelmiin ja tehtiin uudistuksiin. Professori Kimo viittasi kilpailukykyongelmaan Euroopan maataloussektorilla, esimerkiksi suhteessa maailmanlaajuiseen maataloustuotantoon. Meillä on rakenteellisia ongelmia, jotka ovat johtaneet kilpailun puuttumiseen tai kilpailukyvyn heikkouteen. Taustalla on suurien maksujen järjestelmä. Valitettavaa kyllä, tehty ehdotus on riittämätön. Herra professori viittasi siihen, että eurooppalaisen maataloustuotannon tuottavuus vain laskee. Maataloustuottajat eivät välttämättä ole kiinnostuneita toimien uudenaikaistamista, koska mikäli saa 60 prosenttia tuloistaan suorina tulotukina, ei välttämättä ole kovinkaan kiinnostunut sitten tekemään suuren mittaluokan uudistuksia, koska mitä suurimmassa määrin suorat tulotuet ovat tärkeässä asemassa maataloustuottajan elämässä. Entä sitten viherryttämistoimet ja niiden mukana olo ensimmäisessä pilarissa. Kyse on 30 prosentista lisämaksuja. Mutta tietystikin nämä rahat täytyy ensin ottaa kansallisista talousarvioista. Sieltä nämä rahat ovat peräisin. Ja vastaanko tässä sitten viherryttämisen tavoitteisiin? Päästäänkö nämä toimilla viherryttämiseen? Kyse ei ole lisätuloista sinänsä, vaan pikemminkin on lisätyöstä kyse. Professori Gonzalesa alleviivasi, että painotti maaseudun kehittämisen merkitystä ja siitä, köyhtyykö maaperä. Me tietystikin voimme pohtia tätä kuluisaa 75 prosenttia suoria tulotukia, jotka on erotettu tuotannosta. Ja toisen pilarin puolella toimet ovat riittämättömiä, koska sirpaloituminen tulee aiheuttamaan sen, että taikka tuen jakautuminen suurelle alalle tulee johtamaan siihen, että kyse on hyvin pieni muotoisesta tuesta. Pikemminkin pitäisi kannustaa akateemista maailmaa ja taloustieteilijöitä tekemään myöskin oman työnsä. Näiden osapuolen täytyy niin ikään olla analysoimassa tehtyjä uudistusehdotuksia ja myöskin alueellista kehitystä jäsenvaltiossa täytyy kannustaa Toivon mukaan voimme tehdä hedelmällisiä ehdotuksia, jotka todellakin pystyvät innovatiiviseen, kilpailukykyiseen politiikkaan tai pystyvät myötävaikuttamaan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Kiitos paljon. Gracias, ministro Savicki. Kiitoksia, ministeri Saviski. A continuación las dos personas que habían... Vielä on kaksi henkilöä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Ensinnäkin Zikinski. Obszary wiejskie charakteryzują się opóźnieniem w rozwoju. Kiitoksia puheenjohtaja. Kehityksessä on ollut viiveitä, kun on pyritty harmonisoimaan maatalouden, maaseudun kehittämispolitiikkaa ja alueellista politiikkaa – ja toisaalta pyritte kehittämään kestävää maatalouspolitiikkaa. Määrärahat ovat olleet riittämättömiä. Maaseutua ei ole voitu riittävästi kehittää. Kyse on erityislaatuisesta, ainutlaatuisesta politiikasta Euroopan alueella. Aihe tai seikka, jonka usein kuulemme, on se, miten tärkeää on tämä toinen pilari – uusien jäsenvaltioiden kannalta. Mutta uusissa jäsenvaltioissa on havaittu merkittäviä viiveitä politiikan täytäntöönpanossa. Ja kun me analysoimme koko tätä keskustelua, niin minun mielestäni täällä puuttui keskustelusta eräs seikka. 50 vuoden kokemukset ja mitä voi tuottaa opiksi yhteisestä maatalouspolitiikasta ja siitä tavasta, jolla 50 vuoden kokemus vaikuttaa maatalouspolitiikan tulevaisuuteen vuoteen 2020 mennessä tässä saakka. Yhteen maatalouspolitiikka ja tulevat ratkaisut, joita tarvitaan maatalouspolitiikan puolella, vaikuttavat sellaisilta, että rahoitusmarkkinat ja niiden kehitys tulee vaikuttamaan Maatalousmarkkinat ovat nyt joutuneet kaiken tyyppisen keinottelun kohteeksi. Ja tämä on erittäin kielteistä maatalouspolitiikan tulevaisuuden kannalta. Uskon, että on aivan oikein, että Varsovan julistuksessa On hienoa, että on saatu aikaan tämä Varsovan julistus lokakuussa 2011. Ja tämä on mahdollistanut erittäin rikkaan, sisältörikkaan keskustelun tänään. Toivoisin, että Varsovan julistusta voitaisiin hieman täydentää niin, että se voitaisiin sitten virallisesti julkaista. Professori Vilkin oli mukana järjestämässä tätä konferenssia. Hän tulee samasta tiedekunnasta kuin Rova Zavaninska. Tämä teksti voi auttaa rikastuttamaan meidän keskusteluamme intellektuellisella, älyllisellä tasolla. Tässä täytyy samanaikaisesti muistaa materiaalinen, aineellinen puoli, että myöskin henkinen puoli. Näin niin haluaisin lämpimästi kiittää nyt käydystä keskustelusta. Kiitoksia ja seuraava puhuja. Äh, Kiitoksia näistä alustuksista ja puheenvuorosta. Nyt haluaisin lyhyesti esittää neljä kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Katsotteko te huolimatta näistä mainituista puutteista kakkospilarissa, kakkospilarin toimien täytyy pysyä osana maatalouspolitiikkaa? Kaikesta huolimatta katsotteko toiseksi, että Meidän pitäisi antaa konkreettisia määräyksiä sen valtioille sen osalta, kuinka paljon rahaa pitäisi käyttää kakkospilarista. Te totesitte, että jäsenvaltioissa suhde ykkös- ja kakkospilarin välillä saattaa olla hyvinkin erilainen jäsenvaltioiden välillä. Pitäisikö nyt ryhtyä aggressiivisempiin toimiin ja määrätä suoraan jäsenvaltioille, kuinka paljon rahaa pitää käyttää kakkospilarista? Entä sitten yhteisrahoituskysymys? Ensimmäinen pilari rahoitetaan Brysselistä käsin täysin. Pitäisikö jäsenvaltioille antaa yhteisrahoitusvelvoite. Saksassakin on puhuttu siitä, että aina yhteisrahoitusta ei löydy jäsenvaltioista ja siksi toisesta, toisen pilarin toimista joskus luovutaan. Pitäisikö tässä teidän mielestänne tehdä muutoksia? Vai pitäisikö tavoitteita ja yhteisrahoitusvelvoite jollakin tavalla yhdistää toisiinsa? mikä tavoitteeseen ei päästä, ei myöskään yhteisrahoitusta tipu. Pitäisikö tämä ehdosta tällä tavalla? Entä sitten alueellinen politiikka, aluepolitiikka? Joskus olemme olleet ylpeitä siitä, että perusdemokratia on toteutunut siten, että alueet ovat voineet päästä mukaan keskusteluihin. Minun mielestäni on väärin seudun kannata, mikäli Bryssel aivan viimeistä piirtaa myöten määrää kaikesta maaseudulla. Ei tämä ole demokratiaa mutta toisaalta ei pidä tehdä näistä alueista liian pieniä. Kysymykseni kuuluukin, miten suurista alueista pitäisi olla kyse, kun puhutaan tukialueista. Ensinnäkin perusdemokratia, sen toteuttaminen tasolla ja toisaalta täytyy varmistaa, että alueet ovat riittävän suuria, että liikkumavara vielä varmistuu. Joten miten suurista alueista teidän mielestänne pitäisi olla kyse? Kiitoksia kovasti puheenjohtaja niin näin myöhäiseen näin myöhäisellä hetkellä en aio kysyä kaikkia niitä kysymyksiä, jotka haluaisin. Voisin esittää niitä satoja, mutta esittelijänä, koska olen vastuussa suorista maksuista ja maaseudun kehityksestä, haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita hyvistä puheenvuoroista. Vahvistitte useita epäilyksiämme, mutta myös monia vakaumuksiamme ja varmasti kyllä onnistuitte rikastuttamaan meidän tulevia keskusteluitammekin. Ja kerroitte meille hyvin asioista, jotka auttavat meitä varmasti saamaan aikaan kompromissin neuvoston ja komission kanssa. On tietysti asioita, joista emme koskaan pääse yksimielisyyteen. Monet välineet meidän mielestämme ovat riittämättömiäkin, mutta haluamme kuitenkin rakentaa reilumpaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka vastaa yhteiskuntamme vaatimuksiin ja tarpeisiin tehokkaammin. Mielestäni tämä istunto on ollut äärimmäisen hyödyllinen. Haluan kiittää kaikkia asiantuntijoita ja toivottavasti voimme yhdessä rakentaa parempaa tulevaisuutta. Kiitos. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich eigentlich auch gemeldet, um mich für die Kiitos, puheenjohtaja. Puhun täällä kansanpuolen ryhmän nimissä. Haluaisin kiittää puheenvuoroista ja mielenkiintoisista ajatuksista, joita voimme työstää eteenpäin. Vaittavasti herra Savitskiilenä paikalla olisin halunnut kiittää häntä erilaisesta yhteistyöstä maatalousvalikunnan kanssa. Ministeri Savitski on todellakin antanut tai herättänyt henkin Lissabonin sopimuksen maatausalalla. Hän on ollut läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa läheisemmässä kuin kukaan aikaisempi ministeri. Ja olisin halunnut toivottaa hänelle hyvää joulua ja onnesta uutta vuotta, mutta saman toivotuksen nyt esitän kaikille muille, jotka ovat siellä puhujapaneelin takana, kun ministeri ei kerran ole paikalla. Terminar eh, una persona quería... Kiitoksia. Des. Ja vielä yksi siellä taustalla haluaa pitää puheenvuoron. Liden, ja se jmenuji Radim Perlín a jsem přijel z Prahy, z České republiky a chci velmi poděkovat parlamentu za uspořádání této debaty a především chci složit velkou... Kiitos, haluaisin kiittää parlamenttia tämän keskustelun järjestämisestä ja haluaisin äh, kunnioittaa näitä kahta viimeistä puhujaa. Minä käsittelen omassa työssäni maaseudun kehityskysymyksiä ja tämä Gonzalesin äh, ajatus oli erittäin hienosti selvitetty se, että maaseudun kehittämistyö menee eteenpäin, se on erittäin hyvä. Ja se, että Euroopan komission nykyiset asetukset eivät sitä rajoita, kun puhutaan erityyppisistä maaseutualueista 27 eri jäsenvaltiossa. Uskotteko te, professori, että on mahdollista muotoilla eurooppalaista maaseutupolitiikkaa tässä puitteissa vai ainoastaan näissä siinä puitteissa, jonka itse mainitsitte? Eli voidaanko saada eurooppalaista kehityspolitiikkaa eh, maaseudun alueelle? Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Savalinskalle ja Gonzalesille, mutta olkaa hyvät ja puhukaa lyhyesti, koska vielä täytyy kuulla Cholosilta ja De Castronkin puhe on vielä kuultavana. Niin teillä oli kirja lentokoneeseen, joten jos haluatte aloittaa. Thank you, thank you. Yes. Bueno, mm, creo que hay dos preguntas clave. Niin, tässä on kaksi avainkysymystä. Toki muitakin kysymyksiä estettiin, mutta kaksi avainkysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, kuinka meidän tulisi sijoittaa eurooppalainen politiikkamme, tämä ympäri, maatalouspolitiikkamme muiden politiikkojen joukkoon jatkoon. En nyt halua tässä puhua komissaarin tai komission puolesta, ei se ole minun tehtäväni, mutta täytyy muistaa, että ei tässä ole mitään uutta auringon alla tässä keskustelussa. Me olemme käyneet samaa keskustelua vaikka kuinka monta kertaa Salzburgissa vuonna 2003 sama kysymys esitettiin. Silloinkin uudistettiin ymppiä. Ja sen jälkeen ilmeni se ratkaisu, joka meillä on nyt. No, ei se välttämättä ollut kaikkien mielestä oikea, mutta se jäi, se voitti. Ja aluepolitiikasta vastuussa oleva komissaari tuolloin, Michel Barnier, ei edes tullut paikalle ensimmäisenä päivänä. Äh, kun hän tuli paikalle, hän puhui 50 minuuttia, sitten hän lähti. Silloin minä ajattelin, että tässäkö tämä kaikki oli. Emme tule näkemään maaseutupolitiikkaa ympin sisällä. Mutta tosi asia on se, että kokemus on osoittanut, että se ratkaisu, joka silloin valittiin, ei ollutkaan hyvä. Ja nyt vuosia on kulunut, mutta edelleenkään meillä ei ole aitoa eurooppalaista politiikkaa, erityisesti kun otetaan huomioon ö, laajeneminen. Nimenomaan uudet maat ovat kärsineet, koska ne ovat monesti maaseutuvoittoisia maita. Ne ovat kärsineet aika paljon. No, meillä ei ole kovin paljon nyt aikaa keskustella asiasta, mutta edelleenkin tämä kysymys ö, häälyy yllämme. Ja mielestäni kaikki tämä liittyy myös koko maaseudun kehitysproblematiikkaan. Tässä meillä nyt kuitenkin on edessämme maatalouspolitiikka, joka on monialainen, monialueellinen, mutta itse maaseudun kehityspolitiikka ei ympissä ole katettu. Ehkäpä komission, parlamentin tai jonkin muun instituution tulisi esittää tämä kysymys. Vastaus kuitenkin on, että meillä ei ole sitä, mitä me nyt tarvitsemme, erityisesti kun ajatellaan tulevaisuutta. En nyt sano, etteivätkö toimet olisi hyviä, eikä etteikö niistä olisi koitunut tulosta, mutta ne eivät riitä. Ne ovat riittämättömiä ja tämä on tärkeää muistaa. Ja tällainen kattava lähestymistapa ei välttämättä ole paras mahdollinen. Mielestäni meidän täytyy ymmärtää tunnustaa se, että monet asiat ovat paljon mutkikkaampia kuin ne olivat vuonna 1999, ja siksi kysymykseni kuuluu, miten voimme paremmin yhdistää kansalliset politiikat, joita on tällä hetkellä tai joita tulee, sellaisen laajemman puitteiston kanssa, joka valitsisi EU-tasolla. Ja vielä yksi asia. Meidän tulisi suunnitella paremmin asioita, ei ainoastaan Bryssel-keskeisesti, alueellisesti pikemminkin, koska alueet tietävät parhaiten, mitkä ovat niiden painopisteet ja vaikeudet. Mutta nämä puitetoimet, yhteisrahoitusasiat ja muut, koska kaikkihan tämä tullaan yhteisrahoittamaan niin nämä, tällä tasolla päätöksiä voidaan tehdä Brysselin tasolla, mutta edelleenkin prioriteetti numero kuusi on edelleen ongelma. Meillä on artikla 21 ja 25 ja 60, siinä kaikki, mutta viitonen, prioriteetti numero viisi on kadonnut. Meillä on siis hyvää politiikkaa, sellaista politiikkaa, jota vielä voi parantaakin, kun puhutaan maatalous- ja elintarvike- ja ympäristökysymyksiin, mutta meillä ei ole tätä maaseutu-osiota ollenkaan mukana – No, aika nyt valitettavasti loppuu. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Cholosille. Olkaa hyvä. Ja sitten De Castro vielä. Kiitos. En nyt pyri tästä vetämään mitään päätelmiä, koska aika on jo lopussa, enkä halua pitkittää tätä kokousta enää entisestään. Ihan yksinkertaisesti tänään olemme voineet todeta, että tämä haaste, joka meillä on edessämme Euroopassa, tässä puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta Euroopassa, eli kysymys, joka liittyy maatalouden tuottamiseen ja sen kilpailukykyyn ja luonnonvarojen hyvään käyttöön ja saman aikaan puhutaan siitä, että mitä toivotaan ja mitä kansalaiset haluavat. Tässä puhutaan tasapainoisesta maaseudun kehittämisestä. On selvää, että yhteinen maatalouspolitiikka on tarpeellinen, mutta se ei ehkä pysty vastaamaan kaikkiin näihin haasteisiin. Mutta meidän tehtävämme on se, että toimimme siten, että tämä politiikka tulisi käytettyksi mahdollisimman hyvällä tavalla, jotta voisimme vastata näihin haasteisiin. Olemme voineet todeta näiden eri esitysten myötä, että me emme voi perustaa päätöksiämme ainoastaan rahaan. Budjetti on tietysti tärkeä asia, mutta se ei ole riittävä vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja siksi meidän pitää vielä enemmän käyttää hyödykseen tutkimusta ja innovaatiota ja myöskin tietämysten tuntemusten siirtämistä viljelijöiden suuntaan. Me tarvitsemme välineitä, jotka mahdollistavat sen, että viljelijät pystyisivät paremmin käyttämään lisäarvoa, joka luodaan elintarvikeketjussa. Eli siten, että kaikki pystyisivät paremmin tekemään työnsä ja voimme täten välttää absurdit tilanteet, jossa viljelijät eivät saa tarpeeksi palkkaa tai että kuluttajat maksavat liikaa tuotteista. Eli siksi markkinoiden toiminnat ja tuottajien toiminta ja eri välineiden käyttö on tärkeää, jotta voimme innovoida innovoinnilla käyttää paremmin niitä resursseja, joita meillä on käytössämme. Meidän pitää taata myöskin tietty tasapaino näiden tuottaja äh, kunnianhimojen kanssa. Tässä on puhuttu tuottavuudesta ja meidän pitää löytää tapa, jotta tuottavuuden kasvu ei kuitenkaan vahingoittaisi meidän maataloutemme kestävyyttä. Ja sitten nämä toiminnat, joita on ehdotettu tässä uudistuksessa, ne eivät ehkä ole täydellisiä, mutta niiden pitää kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan meidän maataloutemme suuntaan, siihen suuntaan, johon maatalous kuuluu, kulkee. Sitten tässä puhuttiin maaseudun kehittämisestä eri toimenpiteet eivät välttämättä ole tarpeeksi, mutta me emme Brysselistä pyri päättämään, että mikä on hyväksi tietyille alueille jäsenvaltioissa. Me kuitenkin Brysselissä luomme tilaisuuksia ja nämä tilaisuudet pitää sitten käyttää hyödyksi jäsenvaltioissa, alueilla ja yhteisöissä. Eli meillä voi olla tietynlainen maaseutupolitiikka, meillä voi olla se budjetti, jota haluamme, mutta jos meillä ei ole kunnon järjestäytynyttä toimintaa paikallisella tasolla, niin sitten meillä ei ole kuin vahvaa maaseutupolitiikkaa. Ihan lopuksi haluaisin sanoa, että tämä yhteinen maatalouspolitiikka – ei ehkä ole riittävä, mutta se on kuitenkin tarpeellinen. Se voi antaa uuden suunnan niille tavoitteille, joita meillä tällä alalla on ja maaseudun alalla. Haluaisin nyt kiittää kaikkia eh, puhujia, jotka ovat tuoneet tietämyksensä tänne meille. Tämä on erittäin tärkeä meidän pohdinnoissamme, kun pyrimme eh, päättämään tämän uudistuksen. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia, joka on ottanut meidät vastaan erittäin avoimesti joka kerralla. Tässä jatkamme tätä keskustelua toimielinten välillä eh, tässä päätöksessä ja 2002 vuonna me jatkamme tätä avointa keskustelua ja toivottavasti saamme palautetta aina tästä prosessista ja sen pitää olla avointa kaikelle yleisölle. Ihan lopuksi haluan vilpittömästi kiittää tulkkeja, jotka joka kerta innokkaasti ja energisesti ovat meidän mukanamme loppuun asti. Ja kiitos erittäin paljon kaikille osanottajille.